Uh, so can I uh, warmly welcome everyone this afternoon. Sorry for starting slightly late. Um, uh, I was coming back. Tervetuloa. Pahoittelut, että aloitan näin myöhään. Ihmiset viettävät pitkää lounasta näin jouluaikaan. Tervetuloa kuluvan vuoden viimeiseen kokoukseen, joka jatkuu vielä huomenna. Meillä on hyvin paljon asioita käsiteltävänä ja myös tärkeitä äänestyksiä huomenna. Te olette varmastikin täällä. Niitä varten muistuttaisin, että 9.45 huomenna aamulla alkaa äänestykset niistä mietinnöistä, joita käsittelemme tänään. Meillä on mahdollisuus siis käsitellä niitä tänään jo. Ja huomenna iltapäivällä ei ole kokousta näin alun perin piti olla, mutta se on varmastikin hoidettu jo ajan tasalle teidän aikatauluihin. Koordinaattoreiden kokous on 11.45 huomenna. Jatketaan seuraaviin ilmoituksiin. Meidän kokous välitetään verkon kautta internettiin. Minä haluaisin innokkaita netistä seuraajia myös heidät toivottaa tervetulleeksi. Me olemme myös paperittomien kokousten pilottivaliokunta. Ja kaikille on, tämä on siis kutsu kokeilla sovellusta, jonka avulla saa iPadin tai läppärin kaikki kokousasiakirjat sen sijaan, että nämä paperit löytyvät omilta paikoilta. Mikäli haluaa ryhtyä paperittomaksi, niin valiokunnan jäsenet voisivat ilmoittaa henkilökunnalle siitä. Ja vielä muistuttaisin, että meillä on lop- vuoden lopun cocktail sitten tämän kokouksen jälkeen. Se on myös avana henkilökunnalle, kaikille henkilökunnalle kello 18.30 ja olemme kutsuneet myös komission jäseniä ja muita, jotka työskentelevät meidän kanssamme. Toivottavasti he saapuvat runsaslukuisina. He ovat kuitenkin työskennelleet meidän kanssa yhtä ahkerasti kuin mekin. Puoli seitsemältä siis. Lisäksi meillä on uusi painos, joka on aivan juuri saapunut painokoneista tämä meidän uutiskirja. Mikäli haluaa tämän oman sähköpostinsa, voi lähettää meille sähköpostin. Tässä on myös joulukortti tässä taustalla. Toivottavasti haluatte tämän vastaanottaa. Meillä on marraskuun pöytäkirjat ja ne luetaan hyväksytyiksi, mikäli ilmoituksia ei tule. Ennen kuin siirrymme Colin Langenin mietintöön, niin minä haluaisin kertoa teille, mikä, tai pyytäisin kollegoja tekemään katsaukseen kolmikantaneuvotteluihin. Ja täällä on muun muassa Pietikäinen, joka työskentelee erittäin tärkeän pakas asiakkaan kanssa ja pyytäisinkin kollegoja nyt kertomaan, missä mennään sen suhteen, että voitaisiin edetä tämän asian kanssa. Me olemme antaneet esittelijälle toimivalle neuvotella, mutta neuvotteluja ei ole vielä järjestetty. Mutta Moosa kertoa meille, missä mennään. Thank you very much, Mr. Chair. Well... Kiitos puheenjohtaja itse asiassa sitten ensi kerran, anteeksi viime kerran kun puhuin tällä valiokunnassa, ei ole varsinaista uutta. Ongelmia on edelleen. Ei parlamentissa, mutta neuvostossa ei ole vielä mandaattia valmiina. Me olemme olleet yhteydessä sekä Liettuan puheenjohtajavaltion että Kreikkaan puheenjohtajavaltiona minä tapaan Krekan edustajia huomenna, että voimme katsoa, mitä neuvottelumahdollisuuksia meillä on, mutta mielestäni meidän pitäisi hyvin pian ajatella, että saadaan mietintö täysistuntoon, jotta meillä ainakin olisi tästä mietinnöstä täysistunto äänestyksen tulos. En ole vielä luovuttanut, mutta tilanne ei näytä nyt vielä erityisen hyvältä. Joten pitäisi ehkä lähteä vähän nyt suunnittelemaan sitä, että mietintö viedään täysistuntoon kuitenkin niin, että ollaan valmiita neuvottelemaan neuvoston kanssa, jos siellä saadaan mandaatti valmiiksi. Eli voisimme ehkä nyt tällaista kahtalaista lähestymistapaa ajatella, jotta ei menetetä mahdollisuutta mennä täysistuntoon, jos edistystä neuvostossa ei tapahdu. Samalla sanoisin, että tämä on mielestäni ikävä tilanne, kun kyse on hyvin tärkeästä lainsäädännöstä – joka todella voisi luoda etua sekä kuluttajille että yrityksille. On ikävää, että ei päästä sopuun tästä. Ikävä, ettei saada tätä lainsäädäntöä siis päätökseen, kun se antaisi etuja molemmille osapuolille. Se on ikävää. Ajatellen myös parlamenttivaaleja voisi olla mukava osoittaa kansalaisille, että täällä Euroopan parlamentissa saadaan todella jotain aikaiseksi, mutta neuvostossa tämä asia on nyt jumissa. Neuvoston tässä pitäisi edetä tällä hetkellä. Toivon, että voidaan vähän painostaa ja saada tuloksia mahdollisimman pian. Tässä on asian tila tällä hetkellä. Kiitos. Uh, I mean in terms of the, the problems. Ongelmien suhteen onko oikein sanoa, että alkuperämerkintä on tässä suurin kompastuskivi. Onko tässä muitakin asioita vielä? Standardit. No käsittääkseni artikla 7 lähinnä. Mutta markkinoiden seuranta myös ilmeisesti aiheuttaa ongelmia, mutta suurin ongelma on tuo kohta seitsemän. Vaikka meillä on selkeä valiokunnasta, olen puhunut varjoesittelijöille ja olen sanonut, että totta kai olemme valmiita neuvottelemaan, mutta me lähden neuvottelemaan ennen kuin sinne pöydän ääreen päästään. Olen pyrkinyt vähän selvittelemään, voitaisiinko neuvottelut aloittaa vähän jo ennen kuin varsinaiset neuvottelut alkavat, mutta se ilmeisesti onnistu. Haluaisin tämän viestin antaa nyt puheenjohtajavaltion suuntaan myös Afrikasta seitsemänkin. Voimme neuvotella, mutta vasta sitten, kun meillä on viralliset neuvottelut käynnissä. Istumme pöydän ääressä. Kiitos. Puhujelman mikrofonia. Um, thank you for that report. Kiitos katsauksesta. Minä olen myös pettynyt ennen kaikkea siihen nähden, että te ja muut esittelijät ja valiokuntamme ovat nähneet paljon vaivoja, jotta saisimme tämän valmiiksi ja ehtisimme neuvotella asiasta tarpeen tullen. Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut. Voimme tästä keskustella vielä, jos voisimme saada aikaan painetta, että tämä asia saataisiin etenemään. Mm. Radiolaitteet on seuraava aihe, josta käydään neuvotteluja. Bailer on ollut tässä neuvottelijana. Hänellä on nyt täällä. Minä voin kertoa tästä katsauksen. Meillä oli hyvin rakentava keskustelu, jossa käytiin läpi meidän ja neuvoston erimielisyyksiä. Meillä oli neljä aihetta, jotka olivat esillä. Me esitimme vaihtoehtoja neuvostolle. 5. joulukuuta oli päätetty että järjestetään kokous, mutta neuvosto päätti, etteivät he ole valmiita jatkamaan keskustelua vielä siinä vaiheessa. Mutta viime viikolla sitten tuli ilmoitus, että he ovat valmiita jatkamaan neuvotteluja. He ovat toivottavasti edenneet meidän antamien ehdotusten kanssa. Viimeinen kolmikanta neuvottelu Liettuan puheenjohtajakaudella järjestetään 16. joulukuuta ja toivottavasti Vailer on silloin toimittamassa meille aikaista joululahjaa. No, se, sen näkee sitten. Anteeksi, että Colin Langenia on tässä odotettu. Meillä oli tärkeitä asioita käsiteltävänä. Seuraavaksi siirrytään esityslistan ensimmäiseen asiakohtaan, ja tämä koskee sähköistä laskutusta julkisissa hankinnoissa. Colin Langen on meidän esittelijä. Tästä mietinnöstä äänestetään huomenna. Me olemme käyneet valiokunnassa jo runsasmittaisia keskusteluja. Nyt käsittelemme kompromissiehdotuksia. Kaikki varjoesittelijät eh, ovat näkevät olevan paikalla. En tiedä, kuka puhuu liberaalien puolesta, mutta Rosford voisi aloittaa sen. No, siinä tapauksessa Colin Langen saa nyt puheenvuoron. Hän voi käsitellä tarkistuksia ja näitä kompromissia ehdotuksia. Colin Langen, ole hyvä. Ja, äh, niin, kiitos puheenjohtaja. Arvoisat kollegat, tämän direktiiviehdotuksen tavoitteena on saattaa digitaaliset sitä markkinat lähemmäksi päätöstään, ja tämä on hyvä asia sinänsä. Tässä on kyse siitä, että työstetään eurooppalaiset standardit, joita käytetään tietystä ajankohdasta lähtien, jotta julkisissa hankinnoissa voidaan käyttää sähköistä laskutusta. Laskut, joita lähetetään tässä muodossa, eivät tule enää palautuksen kohteeksi. Ei voida ajatella, ettei niitä hyväksytä kunnissa ja muualla, paitsi jos on, niissä on muita ongelmia. Kukaan ei velvoita käyttämään. Kyllä paperilaskuja voidaan edelleen lähettää, mutta jos tällainen sähköinen lasku lähetetään, se on myös hyväksyttävä. Miltä tämän hetken tilanne näyttää? Tällä hetkellä on erilaisia ratkaisuja. Jotkut jäsenvaltiot, kuten Belgia, ovat jo luoneet hyvin laajamittaisen järjestelmän. Muissa maissa niitä vasta työstetään eri pohjilta, eri standardien mukaan, joten nämä järjestelmät eivät ole yhteen toimivia. Siksi on aivan oikein, että luodaan eurooppalaiset normit, harmonisoidaan näitä standardeja, jotta voidaan mahdollistaa se, että kaikki voivat käyttää ja maksaa samalla tavoin näitä laksuja. Ehdotuksessa on artikloja, joihin liittyy muutamia kysymyksiä. Viimeksi jo puhuin tästä aiheesta. Meillä oli hyvin vähän aikaa, se ei helpottanut asiaa. Minun tekstissäni on 33 tarkistusta ja sitten lähinnä varjo esittelijät esittivät vielä tarkistuksia, kaikkiaan 53. Varjoasittelijoiden kokouksissa olemme keskustelleet näistä perinpohjaisesti ja tässä yhteydessä haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä oikein sydämellisesti siitä, että yhteistyö on sujunut niin hyvin, hyvässä hengessä. Olen saanut paljon tukea ja näin pystyin esittelemään kompromissiasiakirjan, jossa otettiin huomioon oikeastaan kaikki tehdyt ehdotukset. Aivan erityisesti haluaisin sanoa, että saksan ja englanninkielisissä versioissa turistilingvistit olivat mukana selvittelemässä esimerkiksi standardointikysymyksiä jo paljon. Sitten kompromisseista yksityiskohtaisemmin lähden siitä, että äänestys voi olla yksinkertainen asia huomenna. Kompromissipaketissa – vihreät, SR e ja ALDE. Ja edustaja Tarabella, onkohan niin, että S ja D myös on puoltanut ihan viime hetkille asti. Alden kanssa keskusteltiin johdatosan kappaleesta 8b, jotta se otettaisiin tavalla, jonka Alde voi hyväksyä. Tämä asia on nyt mielestäni hyväksytty niin, että mitään ongelmia ei enää synny. Niin ja yksi asia vielä. Nämä tekstit eivät tietenkään sisällä vielä tätä lisää johdantosan kappaletta 8b, koska sihteeristö oli jo printannut paperit tähän mennessä. Keskeistä on se, että tässä vaaditaan, että työstetään aikataulua. Kohta kolme ja siihen liittyvät johdantosan kappaleet viittaisi siihen, meillä on tietty aikataulu – josta on sovittava. Meillä on myös vaatimusten luettelo, jossa puhutaan siitä, että sen Euroopan standardointikomitean pitää toimia kolmen kuukauden sisällä, kaksi vuotta senille enimmäismääräksi ja sitten vähimmäisvaatimukset tiettyjen arvonlisäverokysymysten osalta, yhteen toimivuus, tietosuoja, pk-yritysten huomioon ottaminen – ja yhteensopivuus kansainvälisten normien kanssa. Ja myöskin normien käyttö yritysten välisessä toiminnasta. Testivaihe on otettu esiin. Se tulisi toteuttaa kuudessa kuukaudessa tai sitten voitaisiin jättää pois tämä testausvaihe, jos normien työstämisen yhteydessä on jo voitu selvittää kysymystä riittävästi. Siis tämä on nyt ihan aikataulukysymys. Toivoisin, että käytännön työtätekijät otetaan myöskin huomioon, eikä ainoastaan eli toimielimiä. Kolme kuukauden määräaika komissiolle täytäntöönpano asioissa. Näin päästään 36 kuukauden määräaika normin työstämiseksi. Artiklan 11 mukaan standardointiasetuksessa sanotaan, että jäsenvaltiot voivat esittää muodollisia kommentteja näihin. Lisäksi puhutaan siitä, miten voidaan sopeuttaa sitä delegoitujen säädösten kautta. Minusta tuo testivaihe on erityisen tärkeä. Tässä yhteydessä en ole myöskään valmis tukemaan sellaisia ehdotuksia, jotka tekevät tyhjäksi sen ajatuksen, joka testivaiheessa on. Eli katsotaan, miten tämä toteutuu käytännössä ja mitä kustannuksia siitä syntyy. Minusta tuntuu, että Allen kanssa tämä asia on jo selvitetty. Sitten kompromissiartikla on kuusi vielä. Sen jälkeen, kun normi on esitetty, jäsenvaltiolla pitää olla riittävästi aikaa täytäntöönpanoon. Mielestäni monissa jäsenvaltioissa on jo sähköisen laskutuksen käytön järjestelmät olemassa. Pitää huolehtia siitä, että täytäntöpano toteutuu kunnallisessa aikataulussa kuitenkin, mutta normien käyttöönotto – Siinä on kaksi eri aikaa ja komission osalta ja sitten täytäntöönpanon osalta jäsenvaltioissa. Monia tarkistuksia on tehty. 18 ja 36 kuukautta julkaisemisen jälkeen 12 ja 24 sanoi Kreutzmann. Tarabella halusi 12 kuukautta – ja sitten esitettiin 36 ja 48. Kaikki paitsi Tarabella esittivät kahta eri määräaikaa. Kompromissini on 15 keskeisille hankintayksiköille ja 15 lisäkuukautta sen alla oleville tahoille. Siksi ehdottaisin tuota 36 kuukautta komission työstämiseen ja 15, ja 15 kuukautta, eli kaikkihan 66. 66 kuukautta siis kaiken kaikkiaan. Ensin tämä on ihan komission käsissä sitten, että ajetaan tätä asiaa reippaasti eteenpäin. Tässä lyhyt johdantoni. Kiitos puheenjohtaja. Well, thank you very much for that. Kiitos erittäin paljon tästä selkeästä katsauksesta, jossa käytiin myös läpi tämä asiakirja melko hyvin kokonaisuudessaan. Stampa on täällä komissiosta ja pyydän häntä kommentoimaan sen jälkeen, kun ollaan kuultu varjo esittelijöitä. Tarvella, mitä te tähän kaikkeen sanotte? Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tämä direktiivi sähköisestä laskutuksesta on hyvä edistysaskel tässä hankinnoissa. Siihen on tullut myös kaksi direktiiviä lisää, kun on kyse julkisista hankinnoista, jotka, joista tullaan keskustelemaan täysistunnossa 14. tammikuuta iltapäivällä kello 15 yleinen rehdy ja äänestetään 15. päivä. Tätä päivää on odotettu jo pitkään. IMKossahan äänestettiin 5. syyskuuta, eli on erittäin mieluisaa, että sitten sekin voitaisiin kruunata rinkillä. Mutta, mutta jos puhumme näistä kahdesta direktiivistä ja julkisista hankinnoista ja kun tiedetään kuinka paljon edistytty kahden tekstin suhteen, kun on haluttu dematerialisoida menettelytapoja julkisissa hankinnoissa, olen hyvin tietoinen, kuinka myönteinen vaikutus tällä on siitä, kuinka sähköinen laskutus vaikuttaa julkiseen hallintoon, laskutukseen, läpinäkyvyyteen, toimivuuteen, tehokkuuteen. Sehän pitää myös jakaa kaikkien talouden toimijoiden kanssa. Olen varjoesittelijänä, varjoesittelijänä SD-ryhmässä. Minä olen esittänyt ehdotuksia, joilla voitaisiin yksinkertaistaa tätä, voitaisiin vähentää näitä transpositioaikoja, eli ei 12 kuukautta standardijulkaisusta. Voitaisiin myös taata interoperatiivisuus silloin, kun puhutaan myöhemmistä kustannuksista, äh, kun puhutaan myös tämän direktiivin loppukäyttäjästä. Äh, äh, rouva Kolilangen on ottanut huomioon myös mainitsemani asiat sen sisällön tietysti, ehkä vain osittain. Tässä on tietysti kyse kompromissista, se on ihan normaali, ei se ole ongelma. Jos ajattelemme tätä siirtämistä, se on 51 kuukautta antaa keskeisille viranomaisille ja 60 kuukautta paikallisviranomaisille. Eli silloin tässä emme voi taata sitä, että voitaisiin taata yhä suurempi yksinkertaistaminen silloin, kun standardidokumenttia voitaisiin ladata sähköisesti. Mutta mitä tulee sitten testiin, esittelijä on hyvin vakuuttunut siitä. Minä haluaisin, että voitaisiin vähän selventää tätä kohtaa johdantosan kohtaa kahdeksan. Edustaja Kreutzmann on samaa mieltä, minä olin myös samaa mieltä. Kuinka paljon Colin Langen on nähnyt vaivaa, kun hän on laatinut tämän mietinnön neuvotellut tarkistuksista hyvin nopeasti. Monia kokouksia pidettiin perän jälkeen ja aika kivassa tahdissa. Minä kiitän teitä kaikkia, että kuuntelitte minua ja minä olen hyvin avoin kaikkeen ja äh, olen avoin kaikkiin kompromissi, kaikille kompromisseille. Kiitos. Good. Thank you very much. Hienoa, kiitos paljon. Odotamme innolla äänestystä tästä koko paketista – me koemme, että tämä on tärkeä lisäosa. Sanoitteko, että se on tiistaina keskiviikkona? 3 o'clock p.m. Keskustelu 14. päivä kello 15. Usein käy niin, että minulla on keskustelut myöhään illalla ja äänestys sitten 15. päivä tammikuuta. Just for our web, our, our, our, our. Meidän julkisen hankinnan innokkaat seuraajat voivat sitten verkon välityksellä seurata tiistaina täysistunnossa 14. tammikuuta. Ja mm, huomaatte, että me olemme onnistuneet neuvottelemaan parhaisen katseluaikaan ajan, ja varmastikin kaikki ovat sitten osallistumassa. Rosforon on Kreuzmannin tilalla président, merci. Niin, todellakin hyvä puheenjohtaja. Minä pyydän anteeksi kollega Kreutzmannin puolesta. Hän ei voi olla läsnä tänä iltapäivänä, mutta hän on toiminut tehtäväksi kertoa omista kommenteista. Évidemment, la rapporteur. Hän tietysti kiittää esittelijää ja varjoesittelijää te- tehdystä työstä ja hyvästä yhteistyöhengestä. Mm, Tarabellahan korosti jo tuossa, että yhtä tärkeää hetkeä yhteistyö vaiheessa. Minä haluaisin kuitenkin muistuttaa teille tämän alkuperäisen filosofian, jota, jota Alderyhmä ehdotti alun alkaen. Herra Kreutzmann haluaa tarkistustensa myötä painottaa sitä, että tämä normi, sähköinen laskutus takahtaa, turvaisi tietojen suojan ja että siinä otettaisiin huomioon erityisesti PK-yritysten erityisluonne ja sekä myös kaikkien Kaikkien eri osatekijöiden ja toimivalta, toimivaltaisten viranomaisten ö, oikeudet. Hän myös toivoi, että tämä, nämä uudet normit ö, olisivat ö, sovellettavissa yritysten välisissä kaupallisissa toiminnoissa. Tällä voitaisiin välttää turhat ylimääräiset kulut ja se olisi myös yhteensopiva kansainvälisten normien kanssa. Hän on erittäin iloinen siitä, että esittelijä, niin kuin te sanoitte, hyvä puheenjohtaja, että esittelijä on ottanut nämä ehdotukset tähän ehdotettuun kompromissiin. Tietysti sitten, jos ajattelen näitä aikarajoja, ne ovat tärkeitä. Kreutzmann tukee sitä ajatusta, että jota esittelijäkin jo sanoi, ja on ottanut huomioon kaikki eri e, osatekijät, kaikki toimijat, erityiset pienikokoiset yritykset, eli kaikki mm, Eli silloin, jos on lyhyempi aikaraja, se olisi hyvin realistinen ja hän suosii tätä. Hän ehdotti 12 kuukautta keskushallinnolle ja 24 kuukautta pienemmille yksiköille – ja jos viimeisin kompromissi, joista puhuttiin äsken, 15 plus 15 kuukautta, ei ehkä vastaa ihan täysin alkuperäistä ajatusta, mutta se kuitenkin on parempi kuin esittelijän alkuperäinen ajatus 18 kuukautta, ja hän on siis sitä mieltä, että tämä voitaisiin hyväksyä. Kreutzmann on erittäin iloinen siitä, että esittelijä on lyhentänyt tätä aikaa siihen, kuinka, hyväksy, kuinka nopeasti normi pitäisi hyväksyä, eli 24 kuukautta eikä 30 kuukautta olisi hyväksymisaika, ja myös selkeyttää joitakin johdantoosan kohtia tekstissä, jotta tämä teksti eh, voisi olla jo toimiva silloin, kun tätä aikarajaa lähdetään, tätä ajoitusta lähdetään toteuttamaan. Minä pyydän sanoa, että ALDE tukee kaikkia kompromissiehdotuksia, jotka on jo toteutettu ja on erittäin iloinen niistä. Paljon kiitoksia. Olen iloinen siitä, että vihdoin päästiin kompromissiin. Edustaja Colin Langen ja haluan todella kiittää. Hän todella jaksoi puolustaa sitä ajatusta, että tällainen testivaihe saadaan tulevaisuudessa. Toivon, että muut ryhmät todella tätä tukevat eikä tehdä enää kokouksen jälkeen lisäehdotuksia, koska tämä kokeiluvaihe on mielestäni erityisen tärkeä. Ja kaikkien suuntaan haluaisin vielä painottaa sitä, että kun puhutaan siitä, että saisi syntyä lisää kustannuksia, niin totta kai on tärkeää se, että määräaikojen osalta pidetään tämä mielessä eikä aseteta epärealistisen lyhyitä määräaikoja Siksi toivon, että kompromisseista voidaan pitää näin kiinni. Minulle henkilökohtaisesti tämä on myöskin kompromissi. Olisin ajanut pidempiä kausia, mutta määräaikoja, mutta voin tämänkin hyväksyä. Kiitos. Um, thank you very much. Kiitos paljon. Vaario esittelyiden kierroksen päätäkseni. Olen itsekin varjoesittelijä niin omasta puolestani sanoisin, että um, kaikki, mitä Colin Langenista on sanottu. Hän on nähnyt paljon vaivaa sen eteen, että kaikki näkemykset on saatu tähän mukaan ja se on vahvistanut myös tätä asian käsittelyä. Me tuemme tätä testaus asiaa ja olemme sitä mieltä, että tärkeät asiat, jotka otettiin kompromisseihin mukaan, on tämä loppukäyttäjän Mm, asia. Ja sitten tämä julkishankinta, koska koko ketjun suhteen tämä viestintä ja sähköviestintä ei koske ainoastaan sopimuksia, vaan myös se, kuinka nämä pannaan täytäntöön, maksut, kuitit ja niin poispäin. Ja tässä saattaa olla kyseessä erittäin paljon erilaisia siirtoja, joten mielestäni tässä on ei ainoastaan säästöjä alihankkijoille, säästöjä alihankkijoille, vaan myös tämä, mm, tämä sopimusten laatiminen on myös paljon tehokkaampaa. Siksi meidän pitäisi pyrkiä saamaan tämä täytäntö mahdollisimman nopeasti. Tämä direktiivi tulee vaatimaan sen, että hankintaviranomaiset tulevat käsittelemään laskuja sähköisten hankintojen piirissä me teemme muutoksia ja myös muutamia ehdotuksia, jotka koskevat puolustushankintoja ja varjostelijat ja, varjostelijat ja Colin Langen nämä myös hyväksyvät. Ja olen hyvin luottavainen ennen huomista äänestystä. Ennen kuin komissio saa puheenvuoron, onko kollegoja, jotka haluaisivat kommentoida tätä? Sitten pyydän Stampaa puhumaan komission puolesta muutaman sanan. Hän puhuu muutama sana siitä, mitä hän on mieltä meidän työstämme ja näistä kompromisseista. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, first... Kiitos paljon. Ensinnäkin haluaisin kiittää parlamentin jäseniä, ennen kaikkea Colin ja varjoesittelijöitä siitä, että ovat vieneet läpi tätä tärkeää työtä hyvin lyhyessä tiukalla aikataululla meillä ei ollut kovinkaan paljon aikaa viedä tätä työtä läpi ja parlamentin ripeä työskentely oli varsin tervetullutta. Me olemme myös sitä mieltä, että ehdotusta on parannettu usealla eri tavalla. Me toivottamme tervetulleeksi tietosuojaan liittyvät asiat. Ne ovat tärkeä lisäys. Lisäksi olemme sitä mieltä, että se, että on korostettu tätä testaamisen tärkeyttä, jonka esittelijä toi esille, niin tämän positiivinen lisäys tähän prosessiin on tärkeää, että se, mitä suunnitellaan ja mitä standardisoimisprosessista tulee, niin se on tärkeää, että kaikki hankintayksiköt pystyvät myös näitä käyttämään alusta lähtien näkemyksemme testauksen suhteen oli se, että tämä tuo lisää, tämä kuluttaa lisää aikaa, joten standardisoimisvaiheessa olen sitä mieltä, että tämä on ollut positiivinen asia. Tiettyjä asioita pitää vielä selventää. Kolmikantaneuvotteluissa testauksen suhteen on hieman epäselvyttää sen suhteen, että mitä testataan, onko tässä ö, arkistamisjärjestelmä vai testaisi itse tämän asian, joka voidaan varmastikin saada lyöty lukkoon kolmikantaneuvotteluissa. Tämä on kaiken kaikkiaan positiivinen lisäys. Lisäksi me olemme yhtä mieltä tarpeesta sille, että toinen säätäjä saa paremmin sanottua oman kantansa sen jälkeen, kun tämä laki on hyväksytty. Ja jossain vaiheessa, kun nämä standardit on löyty lukkoon, niin neuvostolla on tässä oltava sanassa sanottuna, me hyväksymme tämän periaatteen. Me olemme sitä mieltä, että artikla 11 tästä standardsoimislainsäädännöstä on asianmukainen mekanismi, joka vahvistaa tämän asian. Tästä tullaan keskustelemaan kolmikantaneuvotteluissa. Me olemme sitä mieltä, että tämä lisäys ja sitten hallinta, joka neuvostolle tulee, niin on niissä puitteissa, joita on sovittu standardoimislainsäädännön kanssa, mutta tämä on asia, jota käsitellään kolmikantaneuvotteluissa laajepiiri, josta olemme hieman huolestuneita, jo, joka tulee tuottamaan ongelmia neuvot, kolmikantaneuvotteluissa, on tämä ajoitusasia. Olemme sitä mieltä, että Tämän on, tämä on tehtävä mahdollisimman pikaisella aikataululla. Me ymmärrämme kuitenkin hankinta yksiköiden keskeisten ja paikalliset hankintayksiköt tarvitsevat paljon aikaa. Me hyväksymme tämän, mutta meidän mielestämme tämä ehdotettu aikataulu on kyllä melko pitkälle menevä. Se ei mielestäni liian pitkälle verta siihen, mitä on sähköisessä, sähköisessä hankintapaketissa. Olen sitä mieltä, että nämä sähköiset hankinnat direktiivissä mainitut asiat, niin pitäisi olla linjassa tämän sähköisen laskutuksen asian kanssa. Me olemme kuitenkin melko luot luottavaisia, että kaikki ovat yhtä mieltä tämän lainsäädännön tärkeydestä siten, että sähköiset hankinnat saadaan vietyä läpi ympäri neuvottelupöydän on nähty paljon halukkuutta, että tämä asia saadaan päätökseen ja uskon, että näin tulee tapahtumaan tulevassa kolmikantaneuvottelussa. Vielä kerran kiitos paljon. Well, thank you. Kiitos paljon positiivisesta Kannanotossa tässä ennakoidaan kolmikantaneuvotteluja mm, ennen tämä todellakin riippuu Langenista ja varjoesittelijöistä. Minä pyytäisinkin, että hän nyt vetäisi yhteen ja kertoo, ja jos hän voisi kertoa, mikä hänen strategiansa on neuvoston suhteen, ja kaavaileeko hänen neuvotteluja Kreikan puheenjohtajakaudella, ja mikä olisi strategia, että pääsisimme eteenpäin. Vielen Dank. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minusta tuntuu, että varjoesittelijöiden sanoma on niin lähellä toisiaan kaikki, että minun tarvitsee yhteenvetoa esittää tai kommentoida. Ei se ole tarpeen. Ei minä en vielä ole voinut olla yhteydessä Kreikan puheenjohtajavaltion. Tämän kokouksen jälkeen pyrin niin tekemään näin edustajia tällä kokouksessakin. Pyrimme neuvottelemaan pääaiheena varmaankin se, että myös täytäntöönpanon määräaika on olemassa, eikä niin, että koko aika kuluu tämän koko asian työstämiseen, jotta löydetään nyt järkevä tie tässä. Yksi kysymys minulla olisi vielä komission suuntaan. Edustaja Tarabellan ehdotus, joka vähän nyt unohtui työn aikana – Tarvella esitti, että pitäisi olla mahdollista myöskin ladata tällainen malli, joka olisi helppo ja kunnissa esimerkiksi mahdollistaisi helpon työstämisen. Komission suuntaan kysymys, onko tällainen mahdollista? Jos on, niin pitäisin tällaista yksinkertaista menettelyä erittäin tervetulleena. Kiitos. Good. Um. Hienoa. Pyydettiin tässä vastausta. No, vielä kerran. Tämä on osa tätä teknistä keskustelua, jota me tulemme käymään, mikäli standardia pidetään sisällys luettelona tai listana, niin en usko, että tämä tuottaa ongelmia, mutta näiden standardien ohella on nämä, tämä kaartajatus ja syntaksiasia, eli kuinka sisällöt tullaan integroimaan tietokone kieleen ja nämä eri ohjelmat, syntaksit, jotka integroivat nämä standardit, niin ne tulevat ladattaviksi ihan niin en us... tässä saattaa olla teknisiä vaikeuksia, mutta en usko, että tämä tekee asian helpommaksi, mutta ymmärtääkseni tämä saattaa olla ongelmakohta. Muuta kenties tästä voidaan keskustella kahdenvälisissä keskusteluissa. Kreikan puheenjohtaja kaudella olisi kenties tätä Kreikkaa puheenjohtajavaltiota, sillä näitä neuvotteluja saatetaan käydä. Mm, kiitos paljon kaikille osallisille. Muistutaisin, että huomenna äänestämme ja olettaen, että valiokuntaa hyväksyy, näistä puolestaan, niin sitten mm, katsotaan, miten tapahtuu. Tämä on todellakin saatava ennen helmikuun alkua ö, käsittelyyn, jotta tämä voidaan hyväksyä ja viedä läpi. Uskon, että haluatte saada tämän asian käsiteltyä ennen, ennen vaaleja. Tämä on ensimmäinen tapaus laatuun. Karin varmasti haluatte saada tämän asian päätökseen. Nyt tämä asia on käsitelty. Siirrymme sitten seuraavan esityslistan kohtaan, joka on mietintö meidän valiokunnastamme, joka koskee sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin täytäntöönpanoa. Tämä on omaloite mietintö ja Rosfor on tässä esittelijä. Lova Arule, minä olen täällä ja Borisov on täällä EPPn puolesta. Joten siirtykäämme eteenpäin. ehdotuksia on melko paljon. Pyydän, että ne estetään. Grekoon täällä komissiosta. Niin hän varmastikin tulee näitä esitelmä ja teillä on nyt puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on tärkeä mietintö. Mehän olemme keskustelleet tästä usean otteeseen valiokunnassa. 60 tarkistusta oli pöydällä, joista 14 teidän esittelijän ehdotti. Kyllä me olemme erittäin iloisia, että päädymme kahdeksaan kompromissitarkistukseen, joista äänestetään valiokunnassa huomenna aamulla. Ja nämä kompromissitarkistukset saavat kollegoilta enemmistötuen. Kiitän kaikkia lämpimästi yhteistyöstä, joka oli loistavaa koko tämän prosessin aikana. Kuten nämä kompromissielementit ovat tärkeitä, esittelen teille hyvin lyhyesti. Kompromissi tai esitys numero yksi on ihan toimituksellinen, hyppään sen yli. Numero kaksi käsittelee poikkeusmenettelyjä, väliaikaisia poikkeusmenettelyjä. Me olemme samaa mieltä komission kanssa, että ei ole aihetta palata siihen sen tarkemmin, mutta me pyydämme kuitenkin, että komissio tekisi uuden sovellus että kahden vuoden kuluttua. Se ei ainoastaan sen takia, että tämä direktiiviä sovellettaisiin hyviä, mutta että se todella olisi kuluttajaa suojaava, koska tehän muistatte, kun ajatellaan tämä direktiivin soveltamisala, niin suurin ongelma on ollut sen soveltaminen, ei niinkään ne puitteet tai kehykset, jonka sisällöstä on lähdetty luonnostelemaan ja määrittelemään, eli mitkä ovat epälojaalit kaupannolliset käytänteet. Yksi keskeisin huolenaihe EPPssä on ainakin on ollut se, että tässä on kehitelty sitä, että pitää saada enemmän harmonisointia direktiivin soveltamisalalla. Tässä kohdassa me olemme pyrkineet onnistumaan ja ottamaan tämän laajalti huomioon. Kompromissitarkistus numero kolme ja neljä kohdistuivat yhteistyöhön kansallisten viranomaisten välille. Te tiedätte, että tämäkin on ihan ratkaisevan tärkeää tänä päivänä sekä kuluttajien että yritysten kannalta. Minä en lähde tässä yksityiskohtaisesti niitä purkamaan täsmennän ainoastaan, että se mikä koskee tar- kompromissitarkistusta neljä, siinä halutaan vahvistaa yhteistyötä kansallisten viranomaisten välillä lisätään viiteettä kuulemiseen, joka on meneillään siitä, kuten CPS-säädös, olla, sitä ollaan tarkistamassa ja siinä halutaan muistuttaa, ketkä ovat kaikki osallistujat, että se myös osallistuisivat aktiivisesti tähän kuulemisprosessiin. Tarkistus, kompromissitarkistus numero 5 käsittelee sanktioita, koska mehän haluamme, että tämä työ olisi tehokasta Tämä olisi tehokasta kaikissa jäsenvaltioissa, sillä olisi tämmöinen lievä pelotevaikutus. Tästä ei olla päästy ihan sel- selville vesille kaikkien kesken. Sen takia komissio haluaa kerätä kaikki tiedot sanktioista, joita on toteutettu paikan päällä jäsenvaltioissa. Ja tässäkin uskon, että tämä tarkistus on hyvä. Se säilytetään sanamuotoisena ennällään ja siihen voidaan myös kyllä lisätä eri poliittisten puolueryhmien toiveet. Tarkistus numero kuusi, puhutaan linjausdokumentista. Se on erittäin tärkeä työväline komissiolle. Paljon hyviä ajatuksia on muotoiltu kollegojen toimesta ja ne on kerätty tähän kompromissitarkistukseen. Aivan erityisesti tässä nyt siteeraan tämän äh, linjaavan asiakirjan päivittäinen ajantasaistaminen. Halutaan olla avoimia ja jakaa parhaat mahdolliset kokemukset parhaista mahdollisista käytänteistä kansallisten viranomaisten välillä. Kompromissitarkistus 7 käsittelee erittäin vaikeata kysymystä, jossa puhutaan äh, äh, myynnin edistämisestä ja, ja sitä ei voida sinällään pitää laittomana, eikä se myöskään näy tässä liitteessä numero yksi, jossa puhutaan kielletyistä käytänteistä monet jäsenvaltiot, joista yksi on Ranska. Siinä ei ole, meillä ei ole mitään kieltoa, mutta valppaus on suurta ja halutaan seurata hyvin tarkasti kaupallisten käytänteiden toteutumista ja äh, arviointia tehdään tapauskohtaisesti, jolla halutaan osoittaa silloin, kun nämä käytänteet eivät ole liian harhaanjohtavia tai aggressiivisia, kun ne taas päinvastoin voisivat äh, olla mm, ammatillisten vaatimusten päinvastaisia ammatillisille vaatimuksille ja jossa niissä ei ole mm, mahdollista harjoittaa taloudellista valvontaa ja valppautta kuluttajan kannalta. Sen takia me pyydämme komissiota täsmentämään, mis, mitkä ovat ne olosuhteet, joissa tätä, jolloin tämä myynti tulee laittomaksi. Ja mm, komissio voisi sijoittaa sen tähän linjaavaan asiakirjansa, tai sitten se voisi olla siinä ehdotuksessa, joka on meille tehty, ja se voisi olla uusi lainsäädäntötyöväline, jolla voidaan viitata tähän. Mm Kompromissitarkistus kahdeksan puhuu tästä joukkokanteesta. Minä olen erittäin iloinen siitä, että se on saanut laajan tuen taakseen, vaikka kaikki poliittiset ryhmät eivät ole tukeneet sitä, mutta laaja tuki sillä on kuitenkin. Ja sehän on aina ollut, se on ollut mukana tässä äh, klassisessa keskustelussa, keskustelussa joukkokanteista, kun puhutaan kuinka tätä työvälinettä voitaisiin käyttää hyvin hyödyksi unionissa. Tässä nämä kahdeksan kompromissitarkistusta. Haluaisin vielä lopuksi sanoa muutaman seikan asiasta, josta olemme paljon puhuneet myös valiokunnassa. Ei pas senti le besoin de proposer un amendement de... Ähm, tästä B2B-käsitteen laajentamisesta. Äh, Malcolm Harbour ja Constance Le Grip ovat äh, tehneet tarkistuksen tästä. Minun ryhmäni tukee sitä, tulee tukemaan sitä. Tästä on puhuttu useaan otteeseen E, de Jung haluaisi laajentaa direktiivin soveltamisalaa tähän B2B-käytänteeseen. Minä olen sitä mieltä, että jäsenvaltiot voivat tehdä, jos näin toivovat. Neljä on jo toteuttanut sen, mutta ei ole mitään vahvaa laajaa pyyntöä, että laajennettaisiin tätä yleisemmin. Tässä näin lyhyesti, hyvä puheenjohtaja, yhteenveto tehdystä työstä. Mielestäni se on laadukasta ja odotan kärsimättömänä kollegoiden kommentteja, varjoesittelyiden ja muiden kollegojen ehdotuksia, kommentteja näistä kompromissitarkistuksista ja kiitän vielä uudestaan kaikkia yhteistyöstä ja me varmasti sitten Siis me olemme täällä huomenna tietenkin äänestämässä, mutta toivon, että helmikuun täysistunnossa olemme kaikki paikalla, että voisimme hyväksyä lopullisesti tämän mietinnön. Kiitos puheenjohtaja. Good. Well, thank you very much indeed. Kiitos paljon tästä kokonaisvaltaisesta työstä, johon olet tuonut asentotuksensa mukaan Varisa. Yeah, Mr. Rosford puheenjohtaja, edustaja Rospor. Kiitos ensin tästä tehdystä työstä. EPTllä ei ole tässä oikein kistanalaisia kysymyksiä täysharmonisoinnin osalta. EPP tukee kompromissiehdotusta kaksi, jossa kehotetaan, että jäsenvaltiot noudattavat direktiiviä mahdollisimman pian – Hyväksymme myös suurimman osan kompromissista, jotka aluksi olivat vähän ongelmallisia. EPP voi hyväksyä asiallinen ehdotuksen kompromississa, jossa kehotetaan komissiota tutkimaan kansallisia kieltoja, jotka eivät ole mukana liitteessä. Yksi pidämme myös hyvin tärkeänä sitä, että komissio esittää uuden kertomuksen täytäntöönpanosta kahden vuoden kuluessa, jotta voidaan nähdä, että täytäntöönpano noudattaminen on oikea tehokasta. Kompromissi tarkistus 6 nyt on nähty, että asiakirjat ovat hyvin hyödyllisiä jäsenvaltioille. EPP tukee sitä määräaikaa, että tämä on 2014. Toivomme, että päivitys saadaan johdonmukaisesti, jotta voidaan katsoa, miten jäsenvaltiossa täytäntöön pannaan tätä ryhmäkanteiden osalta. Haluaisin kiittää edustajia Schwabia, Jania ja Rosforia – jotka ovat tehneet tätä tärkeää työtä. Näissä kompromisseissa kehotetaan jäsenvaltioita noudattamaan komission suosituksia yhteisten sääntöjen luomisesta ryhmäkanteiden osalta. Näin voidaan nähdä, ovatko lainsäädäntöaloitteet tai muut sopivia. Kompromississa heijastellaan myöskin sitä, että ryhmäkanteen osalta ei saa antaa tiettyjä taloudellisia kannustimia. Lisäksi siellä on suojakeinot jotka ovat tarpeen. Lisäksi olisi hyvä huolehtia tiukemmasta täytäntöönpanosta ja noudattamisesta. Tästä on etua kuluttajasuojajärjestöille. Eli sektorilla on tärkeää, että hyviä käytäntöjä noudatetaan ja vaihdetaan myös jäsenvaltioiden viranomaisten kesken. Kiitos. No, who do on saapunut. Sen ole Předsedo, já bych také chtěla poděkovat jak panu zpravodaji, tak ostatním stínovým zpravodajům. konstruktivní přístup, eh, který jsme měli v... Kiitos vaivan näistä kompromissien edeksi. Tämä yhteistyö oli erittäin hyvää. Minä voisin sanoa, että me hyväksymme kompromissit ja voidaan allekirjoittaa, että tässä on lain noudattamista korostettu, mitä tulee rajat asioihin. Minä olen erittäin iloinen siitä, että kuluttajasuojajärjestöt ovat osallistuneet tähän. Tässä on kyse kompromissista kolme. Olen samaa mieltä kaiken sen suhteen, mikä liittyy kieltojen arvioimiseen silloin, kun on kyse sopimattomista kaupallista menettelyistä kansallisella tasolla, jotta voimme todella taata hyvän harmonisoinnin. Tämä oli kompromissi numero kaksi. Me olemme olemme samaa mieltä kompromisseista, mutta kuitenkin haluaisin kiinnittää huomionne kahteen tarkistuksen 7 ja 60. Ne ovat minun tarkistuksiani ja haluaisin pyytää kollegoja tukemaan niitä. Minä puhun tässä nyt komission arviointi työstä, jossa on tutkittu aggressiivisia kaupallisia käytänteitä. Jäsenvaltiot mainitsevat, että nämä, näitä aggressiivisia lähestymistapoja käytetään nimenomaan liikekeskusten liiketilojen ulkopuolella. Eli kyllä tämä nyt ö, pitäisi tulla komission tietoon. Komission pitäisi kiinnostua siitä, koska se voisi parantaa niiden... Ö, liikekeskusten toimintaa, jotka noudattavat sääntöjä. Meillä pitäisi olla, meillähän on eurooppalainen kuluttajansuojajärjestökeskus. Meidän täytyisi puhua enemmän muista näistä mainituista alueista. Me emme saa, nämä ovat vain esimerkkejä, ei ole tässä ole kyse mistään kattavasta tyhjentävästä luettelosta. Tämä oli minun tarkistukseni tavoite ja pyydän, että tukisitte sitä. Kiitos paljon. Mrs. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää näistä kompromissitarkistuksista. Emme allekirjoittaneet niitä siitä syystä, että emme tehneet tarkistuksia. Siksi ei oikeastaan ole järkeä niitä allekirjoittaa, mutta kyllä me voimme niitä tukea. Pidämme ehdotuksia hyvänä. Minä henkilökohtaisesti myös olen sitä mieltä, että tämä yritysten välinen kauppa, onko yritysten välinen toiminta mukana vai ei pidä lähestymistapaanne oikeana, kuten olin aikaisemmin sanonut, että niitä asioita ei oteta tähän direktiivin mukaan. Pidän argumentteja ihan oikeina ja tuen niitä. Enkä sisällöidä jongia tässä yhteydessä. Olen iloinen myöskin siitä, että ryhmäkaanne kysymyksessä lähestymme toisiamme tai kompromissia vähitellen. Minä olisin valmis menemään vähän pidemmällekin, se on ihan selvää, mutta kuitenkin haluaisin kiitellä teitä ponnisteluistanne, koska tiedän, miten hankalaa täällä valiokunnassa on löytää kompromissia tästä aiheesta. Te olette jaksaneet tehdä työtä ja saada meidät tässä askeleen eteenpäin. Siitä syömäni kiitos. Good, uh, thank you. Hienoa, kiitos paljon. Muut varjoesittelijät. No, minä tässä tuon muutaman seikan esille. Tuen kaikkia kompromissitarkistuksia. On... Um, uh... Lukunut tuota asiaa. me tuemme kompromissitarkistuksia 1-6. Tästä seitsemän olemme pitäneet kohta kohdalta äänestystä. Me emme ymmärrä tätä uutta lainsäädäntöehdotus lähestymistapaa tällä kaupalliset promotiot alalla. Me tässä on pyydetty jo kattavaa kertomusta komissiolta ja tässä voitaisiin kenties laajentaa soveltamisalaa, joten en ole oikein varma, että pitäisikö tämän olla painopistealueena siten, että tämä vaatisi uutta lainsäädäntötyötä, mutta muuten voisimme tukea kompromissitarkastusta seitsemän sitten niin me olemme sitä mieltä, että tämä olisi hyvä ulottaa yritysten väliseen toimintaan. Ja me olemme sitä mieltä, että eräs tarkistus, jonka teimme, jota toivomme esittelijän tukevana, me haluamme vahvistaa komission omaa arviointia, mitä tulee sovittaviin mainontamiseen petoksiin, jota on tapahtunut yritysluetteloiden kautta, jossa pienet yrittäjät ja muut ovat menettäneet merkittäviä summia näiden takia. Komissio on ollut erittäin kiinnostunut puuttumaan tähän asiaan ja olemme saaneet jo tiedoksena heiltä tästä asiassa. Olisi hyvä vahvistaa kantamme, että me haluamme, että olemassa olevilla välineillä puututaan tähän ongelmaan. Kenties komissio haluaisi kommentoida, kun saa puheenvuoron. Muuten uskon, että meillä on hyvin rakentava äänestys huomenna ja uskon, että tämä mietintö tulee varmasti lisäämään poliittista tukea tällä alalla. Kuka haluaisi vielä puhua? Borisov, ole hyvä. Um, yes, thank you, Mr. Chair. No niin, kiitos puheenjohtaja. on hyväksytty se ajatus, että tehdään tällaisia tutkimuksia, mutta tehdään sitten alalla, jonka komissio on todennut tällaiseksi alaksi. Tällaisia ehdotuksia CD-ryhmältä ei käsittääkseni ole vielä tullut. Merci. Thank you, Mr. President, and uh, thank you to the previous speaker. Kiitos ja kiitos aiemmille puhujille ne asiat, jotka Harbour me mainitsi näistä kamikapaista ja epä, näitä sopimattomista menettelyistä, niin monet minun äänestyspiirin alueet ovat kärsineet siitä, että tässä sitten käsitellään sitä menettelystä. Tässä ollaan yhteydessä ja sitten ollaankin sitovassa sopimuksessa. Kenties omista äänestyspiiristä niin vaalipiiristä on kuullut tällaista viestiä, miten että tässä on ilmoittauduttu hyvässä tahdossa vapaaehtoisesti tiettyihin asioihin ja sitten ollaankin sitovassa sopimuksessa kiinni. Olisi hyvä, että voisimme nostaa esille sen, että ollaan puuttumassa tähän ennen kaikkea nyt jouluaikana Tällaiset sopimattomat kaupalliset menettelyt ovat aiheuttaneet ongelmia tietyille yrityksille ja heille pitäisi mielestäni hoitaa auttava käsi. Kiitos esittelijöille. Good. Thank you very much for your support. Kiitos paljon tuesta. Tämä on minun tarkistukseni 13. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Selvä, hyvä. Já bych jenom chtěla ještě zareagovat. Eh, Kiitos. Minä haluaisin palata kysymykseen, joka on jo otettu esille. Toisin sanoen tässä on sanottu, että suullisessa tarkistuksessa voitaisiin käyttää sanaa sanoja tai sanoa esimerkiksi kun on kyse tästä komission tekemästä arviointitekstistä, pitäisi käyttää tätä ilmaisua esimerkiksi, jos komissio sanoo vain joitakin jo esimerkkejä painottaa sitä tosiseikkaa, että on kyse vain esimerkkeistä, niin silloin ei voisi laittaa mitään luetteloa, kattavaa luettelointia, mutta jos tätä ei hyväksytä EPPssä, niin silloin voisimme muotoilla tämän toisella tavalla, vähän yleisluontoisemmin se voitaisiin esittää EPPlle tänä iltapäivänä uudessa muodossa ja voitaisiin mahdollisesti löytää vähän yleisluontoisempi muotoilu, ettei liikaa tai ainoastaan painotettaisiin vain joitakin sektoria, jotka olisivat esimerkkeinä. Ei tässä ole nyt kyse missään nimessä mistään tyhjentävästä luettelosta. Well, I'm sure that we... Olen varma, että voimme jatkaa neuvotteluja ja voisimme olla avoimia siihen, että vielä muutamia tarkistuksia on, mikäli niitä tuodaan eteenpäin. Onko kommentti? Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei. Sitten pyydän Kriekon, joka on de just pääosastossa, käsittelee kuluttaja- ja markkinatilakia. Hän voi kenties ilmoittaa kantansa näihin asioihin. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset jälleen kerran edustaja Rosfordille ja muille, jotka ovat tehneet erittäin täsmällistä perinpohjaista työtä. Minulla oli mahdollisuus sanoa, että johtopäätökset ovat hyvin lähellä omia kantojamme ja viittaan tämän vuoden maaliskuun kertomuksen direktiivin täytäntöönpanosta. On hienoa, kun voin todeta, että tarkistukset ja lisää kommentit oikeusasioiden valiokunnasta ja tästä valiokunnasta – ovat melko pitkälti linjassa meidän ajatustemme ja johtopäätöstemme kanssa. Minulla on ollut jo aikaisemmin mahdollisuus pitkään ja perusteellisesti kommentoida nykyaloitteita, niin ehkä nyt yhteenvedon omaisesti voin linkittää toimet niihin tarkistuksiin, joita nyt on esitetty. That is, uh, that this focus is on two main areas. One is the enforcement. Pari seikkaa täytäntöönpano yleisesti ja täytäntöönpanon voimistaminen tai valvonnan vahvistaminen ja sitten erityiset markkinointijärjestelmät, erityisesti sähköisen kaupankäynnin välineet, sosiaaliset verkostot – ja muut vertailut ja uudet markkinointikeinot, kuten esimerkiksi kohdistaminen ja esimerkiksi dynaaminen henkilökohtainen hinnoittelu. Toinen asia, joka on otettu esiin tässä keskustelussa, on haavoittuvaiset ryhmät, kuluttajaryhmät, ikääntyneet ja lapset esimerkiksi. Palatakseni ensimmäiseen kohtaan, täytäntöönpanoon direktiivi ei tarvitse niinkään muuttaa, mutta meidän on huolehdittava siitä, että saadaan jäsenvaltiot tekemään parempaa työtä tässä täytäntöönpanossa ja ehkä antaa komissiolle tässä tiukempi koordinoiva rooli. Meidän työmme on järjestetty viiteen osaan ja linkitän ne tänään esitettyihin asioihin. Ensinnäkin kansallisen lainsäädännön valvontatehtävä. Me oletamme, että kunnolliset säännöt ja kunnollinen lainsäädännön siirtäminen kansalliseen lainsäädäntöön luovat pohjan kunnolliselle täytäntöönpanolle. Me valvomme siis jäsenvaltioiden lainsäädäntöä jatkuvasti. Kuten tiedätte, me katsomme, miten tätä on siirretty kansalliseen lainsäädäntöön ja rikkomusmenettelyihin lähdetään, jos ongelmia löytyy eikä niitä voida sovintoratkaisulla ratkaista. Tämä työ jatkuu. Toinen kysymys, johon viitattiin, on yhteistyö kansallisten viranomaisten kesken. Se, että täytäntöönpanoa työtä tekevät puuttuvat paremmin ei ainoastaan rajat ylittäviin tapauksiin, vaan sellaisiin, jotka vaikuttavat moniin kuluttajiin kautta Euroopan unionin. Tässä meillä on toisaalta tällaiset kohdennetut workshopit, joita järjestetään kansallisilla tasoilla. Silloin keskitytään aitoihin tapauksiin, erityisiin toimiin markkinoilla. Esimerkiksi matkustus, sähköinen kauppa, ja se, että parannetaan kulutus, kuluttajasuojaa ja suojan verkostoa. Sen verkoston vahvistaminen on tärkeää, että voidaan vahvistaa asemaa rajat ylittävien ongelmien yhteydessä. Tämä on todella prioriteettilistamme kärjessä. Tiedätte, että uudelleen tarkasteluprosessi on käynnissä ja toivomme, että se saadaan päätökseen vuoden 2014 loppuun mennessä. Ajatuksena tässä ei ole ainoastaan se, että parannetaan yhteistyötä rajat ylittävissä kysymyksissä, vaan että verkostoa käytetään vähän laajemmin kuin mitä on alun perin ajatellut. Eli ajatellaan sellaisia tapauksia, jotka ovat tärkeitä monille kuluttajille riippumatta siitä, onko teknisesti kyse rajat ylittävistä tapauksista. Tästä on laaja kuuleminen käynnissä ja työ saadaan päätökseen vuoden 2014 loppuun mennessä. Kolmas asia on suuntaa antava asiakirja, koska useimmat kysymykset, jotka liittyvät kunnolliseen noudattamiseen, liittyvät siihen, että sääntöjä on tulkittava oikealla tapaa ja näiden periaatteiden jakaminen viranomaisten kesken niin, että saadaan samantyyppinen vastaus ongelman tiettyllä eu kaikkialla EU-ssa. Vuonna 2014 päivitetään tätä asiakirjaa ja aiheiden joukossa on monia, jotka on mainittu Rashfordin mietinnössä – jatkuva tarkkailu ja oikeuden asioiden valiokunnassa myös sosiaalinen media, uudelleen tarkastelun välineet, vertailuvälineet, hinnoittelukysymys matkustajien osalta tai matkojen osalta, ympäristöön liittyvät vaatimukset ja niin edelleen. Erityisesti puututaan haavoittuviin kuluttajaryhmiin. Miten voitaisiin saada sellaiset säännöt, jotka ovat selkeitä, kun puhutaan aggressiivisesta lapsiin tai vanhuksiin kohdistuvaan mainontaan. Siis ovelta ovelle myynti tai lapsiin kohdistuva mainonta. Yksi asia, johon puuttuisi myös se, miten lain vaatimuksia voitaisiin noudattaa esimerkiksi nettipeleihin, joissa kohdistetaan mainonta lapsiin. Tässä komissio aloittaa tutkimuksen, hyvin tärkeän tutkimuksen, jossa tutkitaan kuluttajien haavoittuvuutta keskeisillä markkinoilla EU:ssa. Tämä menee aikaan kahdeksan kuukautta ja tavoitteena on saada poliittisia suosituksia tällä saralla. Ja haluaisin sanoa, kun tämä kysymys on tullut esiin, että me olemme olleet yhteydessä sidosryhmiin, kansalliset viranomaiset toisaalta ja toisaalta sidosryhmät tämän suuntaan antavan asiakirjan osalta – Esimerkiksi työ, jota tehdään ympäristövaatimusten ja hintavertailujen osalta. Sitä työtä on valmisteltu monialaisen neuvotteluryhmän työn käyttä. Teollisuuden edustajat, kansalliset viranomaiset, kuluttajajärjestöt on saatu saman pöydän ääreen pohtimaan sitä, miten voitaisiin todeta, mitkä ovat keskeisimmät ongelmat ja mitä suosituksia voitaisiin antaa mahdollisiksi ratkaisuiksi. Tämä otetaan huomioon ja tämä työ konsolidoidaan sinne suuntaantavan asiakirjaan. Seuraavaksi UCBDn tietopankki, joka mahdollistaa sen, että kansalaiset löytävät kaiken tiedon, joka liittyy sopimattomiin kaupallisiin menettelyihin, hallinnolliset päätökset, oikeuskäsittelyt, joita on ollut. Ja tämä on hyvin tärkeä osa tätä työtä. Me teemme työtä tällä hetkellä, jotta voidaan tämä tietopankki yhdistää tähän nykyiseen toiseen tietopankkiin, jotta saadaan kuluttajakysymyksiin liittyvät kaikki tiedot samaan tietopankkiin. Viides osa työtä liittyy indikaattoreihin, joiden avulla voidaan todeta, miten hyvin tässä puututaan ongelmien yhteydessä asiaan, tai minkälaisia sanktioita annetaan. Tällä hetkellä me pyrimme luomaan jonkinlaisia indikaattoreita, jotka mahdollistaisivat sen, että me voimme vertailla kansallisten järjestelmien toimintaa. Ja voimme todeta ja arvioida, missä määrin tietty järjestelmä – antaa tiettyjä tuloksia, tiettyä hyötyä. Tässä yhteydessä katsotaan yhtenä osana juuri sanktioita. Sanktioongelmahan liittyy myös ryhmäkannekysymykseen, joka tavallaan voisi olla väline, jolla tuetaan hyvää kunnollista noudattamista, vaikka tämä on siis väline, keskustellaan toisella kuin tänä päivänä täällä. Toinen seikka, jonka otamme esiin, on yhteys, johon on viitattu aikaisemmissa kysymyksissä kuluttajasuoja, oikeus ja tämä sopimattomien kaupallisten menettelyjen direktiivi. Yritysten väliset toimet Haluaisin vain vahvistaa täällä sanotun. Komissio tekee ehdotuksen hyvin pian. Toisaalta vahvistetaan keskeisimpiä sääntöjä, jotka liittyvät tällaisiin huijauksiin, jotka liittyvät yrityksiin. Toisaalta vahvistetaan yhteistyömenetelmiä, jotta voidaan huolehtia siitä, että näitä sääntöjä – voidaan noudattaa ja noudattamista palvoa myös rajat ylittävissä tapauksissa. Taidan päättää puheenvuoroni tähän, puheenjohtaja Harbour, jos ei muuta kysymyksiä oli. Well, thank you for... Kiitos. Tämä hyvin runsas tulkinta on erittäin hyödyllinen meille, joten olemme tyytyväisiä siitä, että katso tätä asiaa myös tulevan parlamentin kanssa ja me äänestämme tästä huomenna ja siinä luodaan sitten tuleva mandaatti uudelle parlamentille. Me olimme vastuussa tämän alkuperäisen direktiivin hyväksymisestä ja tämä oli ensimmäinen suuri harmonisoitu tämän direktiivi, joka pyrkii harmonisoimaan kuluttaja-asioita. Olemme hyvin, olemme hyvin innokkaita katsomaan, että tämä direktiivi todellakin toimii. Rosvaro, onko sinulla vielä kohtia, joihin halusit palata ennen kuin siirrymme eteenpäin? President. Mielelläni hyvä puheenjohtaja. Ja haluan kiittää kaikkia kollegoja. Me varmasti havaitsemme hyvin, että lähen, mielipiteet lähentyvät toisiaan. Ja tämä on tyydyttänyt kaikkia tämä neuvotteluprosessi. Olen eri tällä hetkellä minä keskityn ehkä tähän ryhmäkanteeseen. Ei, ei tässä ole päästy ihan parhaaseen lopputulokseen, mutta täytyy ottaa huomioon muutkin näkemykset. Tämä ää, liittyy kyllä läheisesti näihin sopimattomisiin kaupallisiin menettelyihin. Kiitän komissiota yksityiskohtaisesta työohjelmasta sen esittelystä. Kuinka paljon painotetaan haavoittuvassa asemassa olevaa kuluttajaa? Sitä voidaan vain jatkuvasti painottaa, mutta komissio on mennyt hyvin pitkälle täällä tässä kohdassa. Haluan kuitenkin muistuttaa, että joka kerta kun halutaan suojella haavoittuvassa asemassa olevaa kuluttajaa, niin silloin suojellaan kaikkia kuluttajia, koska kaikki kuluttajat voivat jonakin päivänä olla haavoittuvassa asemassa olevia kuluttajia. Ei kai meillä ole mitään ei-haavoittuvaisia kuluttajia. Mutta lopuksi yksi keskusteluaihe, eh, joka ehkä jää vielä pöydälle, joka täällä otettiin äskettäin esille, tarkistus numero seitsemän, sen uudelleen laatiminen mm, kohda, johdantousan alakohdasta seitsemän EPP ja sosialistit eivät ehkä päässeet ihan sopuun. Tässä voidaan nyt lähteä jonkinlaiseen niin sanottuun raamatun tulkintaan, mutta ei tässä nyt lähdetä luomaan mitään tyhjentävää luettelua. Minä luulen, että meidän pitäisi pikemminkin olla tässä erittäin äh, tarkkoja, valppaita, kun seuraamme sitä, kun puhutaan myynnistä, joka tapahtuu liiketilojen ulkopuolella. Ja kyllähän jäsenvaltiot tievät näistä, tietävät nämä epälojaalit käytänteet ja niitä, ne pitäisi estää, niiden harjoittamista pitäisi vaikeuttaa, se pitäisi kokonaan estää. Mutta mitä meidän nyt tässä pitäisi tehdä ja mitä emme tässä nyt saa lähteä leimaamaan jotakin sektoria tai joitakin sektoreita, mutta ei, ehkä kaikki kollegat eivät pääse niin helposti sopuun tarkistus, kompromissitarkistuksesta, suullisesta tarkistuksesta. Öö, jos ette pääse sopuun, minä ehdottaisin, että silloin palataan alkuperäiseen tekstiin tarkistuksessa sillä, sellaisessa muodossa, kun se esitettiin. Rova Senalova, tehän te sen laaditte. Se oli lähtökohtaisesti sellainen, jossa ei puhuttu mistään jostakin luettelosta, jostakin yhdestä sektorista tai siitä, että äh, käytettäisiin sitä ajatusta, että siellä on joku muu sektori piilemässä takana, mutta miten pääsisimme sopuun siitä, miten käytetään jotakin sanaa, joka tyydyttäisi kaikkia. No jos siihen ei päästä, jos siinä ei onnistuta, niin, niin minä en välttämättä tukisi tätä suullista tarkistusta, mutta meillä on vielä muutama hetki aikaa keskustella tästä. Kiitos. Good. Well, uh... Hienoa. Odotamme huomista äänestystä ja katsotaan, mitä siihen mennessä keksitään. Tässä valiokunta kuitenkin on tukemassa tätä. Ja näillä kompromisseilla varmastikin voimme auttaa politiikan teossa tällä alalla. Kiitos erittäin paljon. Siirrymme eteenpäin mietintöön, josta äänestämme muistaakseni huomenna, vaikka tammikuussa. Emme äänestä huomenna tästä mietinnöstä. Kyseessä on e-call-järjestelmän käyttöönotto. alava on esittelijänä. aina hänelle puheenvuoron hetken päästä. Onko Schwab puhuu täällä Vanderkampin puolesta? Ross oletko Mandersen tilalla? Että Ryyle on täällä ja minä olen täällä. Joten tässä on melkein täyskäsi näitä Varjo varjoesittelijöitä. Tässä esittelijä saa mahdollisuuden kommentoida tarkistusehdotuksia. Varjoesittelijät saavat puheenvuorot. Ja Petinelli on komissiosta täällä. Olette erityisen tervetullut. Annan Petinellille puheenvuoron myös. Onko Karamitsos täällä myös? No, ei ole Kaara täällä, mutta Petinelli on kuitenkin täällä hieno asia. Sen oleva käy, kävisitkö läpi tämän tilanteen ja kertoisitko näkemyksesi näistä mm, tarkistuksista? Ähm, kiitos puheenjohtaja. Mitä tulee varjoesittelijöihin? Me olemme pitäneet paljon kokouksia, jotka ovat olivat erittäin myönteisiä. Pari viikko sitten me pystymme nimenomaan täsmentämään menetelmiä. Meillä oli 123 tarkistusta, jota saimme keskustelimme myös komission kanssa. Ja uskoakseni olisi hyvä ryhmitellä ne joihinkin kategorioihin ja täsmentää nimenomaan, mikä, mitkä ovat näiden tarkistusten sisällöt ja mikä on minun näkemykseni esittelijänä. Ensimmäinen ryhmä voisi olla ryhmä, joka mielletään ehdotuksiksi, joissa, joiden tarkoituksena on hylätä ehdotus ja jossa painotetaan äh, vaihtoehtoista kehittelyä. Edustaja de Jong ja muut kollegat ovat sitä mieltä, että tämä Optio vaihtoehto olisi hyvä ja hylättäisin kokonaisuudessaan esitys. Minä esittelijänä olen taas sitä mieltä, että tämä on tavoitteen kanssa ristiriitainen, minun oman ehdotukseni kanssa ristiriitainen. Minä en tue tätä, näitä tarkistuksia. Minä olen ehdottanut useaan otteeseen jo sen, mikä on tämän mietinnön tarkoitus. Haluamme palata tähän omaloitemietintöön, jonka olemme jo parlamenttina hyväksyneet, jossa puhuttiin tämän järjestelmän velvoittavuudesta, pakollisesta luonteesta. Toinen tarkistusryhmä voisi olla soveltamisala. Ja siinä ensimmäisessä vaiheessa sanoisin, että kannatan järjestelmää, jossa kehitettäisiin järjestelmiä autoissa, joissa on jo tämmöinen äh, hyvin toimiva hälytysjärjestelmä. Monet kollegat ovat sitä mieltä, että komissioon pitäisi pohtia myös muita mahdollisuuksia, jotta saataisiin laa- ehdotus, jossa olisi laajennettu soveltamisala tälle palvelu myös raskaille hyötyajoneuvoille, moottoripyörille ja joillekin linja-autoille. Mutta ensimmäisessä vaiheessa pitäisi keskittyä kuitenkin järjestelmään, joka on jo saatavilla. Voimaan astuminen on sitten kokonaan toisen luokan ongelma, joka luonnehtii, joka luonnehtii toista tarkistusryhmää. Jos ajattelemme voimaan astumisajankohtaa, niin siinä on hyvin paljon eroavaisuuksia, jos ajatellaan mahdollisuuksia ja lähestymistapoja. Tässä on kyse tarkistusten ryhmästä, jota pitää vielä työstää kollegat äh, Rochefort ja Harbour ehdottavat 36 kuukautta, Rova Ryyle ehdottaa lokakuuta 2017, eli 17 kuukautta. Van de Kamp on ehdottanut 17 kuukauden määräaikaa. Minä taas esittelijänä ja parlamentin nimissä pyytäisin komissiolta päivämäärää vuodelle 2015. Tässä mielessä olemme jo kääntyneet komission puoleen ja todenneet, että tämä ehdotus keskittyy kaikkiin uuden tyyppisiin ajoneuvoihin. Minä painotan tätä vuotta 2015, joka on kuitenkin ehdollistettu. Meidän pitää myös pyytää neuvostoa paneutumaan vakavamielisesti tämän järjestelmän kehittämiseen. Neuvoston pitäisi valmistella kaikki delegoidut säädökset, joissa puhutaan kaikista välttämättömistä ehdoista ajatellen autoteollisuutta. Sitten on vielä toinen ryhmä tarkistuksia, jossa puhutaan avoimesta muodosta. Tässä olemme aika ristiriitaisissa tilanteissa lähestymistapaa ajatellen. Kollega Rosvo ja edustaja Le Grip ja muut kollegat ovat poistaneet tämän säännöksen tästä avoimesta perustasta. Van de Kamp, Salvin, Lieke, ovat myös ovat taas päinvastoin korostaneet kaikkia olemassa olevia määräyksiä, joka liittyy tähän avoimeen mahdollisuuteen. Esittelijänä minä olen puolestani sitä mieltä, että kun jos lähdemme kehittelemään kaikkia muita sovelluksia ajoneuvon asettavista järjestelmästä, niin se ei saisi vaikeuttaa tämän 112 järjestelmän käyttöönottoa, mutta komission pitäisi kyllä vähän tiivistää työtään, jos ajattelemme lisäarvoa, jota nämä hyödyt voisivat tarjota järjestelmän käyttäjille, mutta sillä ehdolla kuitenkin, että tässä täytyy aina muistaa tietosuojan turvaaminen. On vielä olemassa toi vielä ryhmätarkistuksia, jossa puhutaan yksityisten palveluiden olemassaolosta ja 112 palvelunumerosta Van de Kamp, Tuun ja muut kollegat, muun muassa kollega Harbour, ovat puhuneet yksityisistä järjestelmistä ja haluaisit, haluaisit ne yhdenvertaisiksi julkisten järjestelmien kanssa. Tässä olisi kyllä aihetta sanoa, että e-call-järjestelmä – joka tulisi käyttämään numeroista 112 Euroopan laajuisesti. Sen pitäisi toimia sillä tavalla, että yksityiset järjestelmät voisivat toimia samanaikaisesti, mutta pitää pystyä takaamaan välttämätön jatkuvuus ja toimivuus käyttäjien kannalta. Siis pitää välttää se tilanne, että yksityinen järjestelmä lakkaisi yksi kaksi toimimasta, kun ylittää valtion rajan, eli näiden palveluiden jatkuvuus pitäisi taata myös yksityisellä sektorilla rajojen ylittämistilanteessa. Puhuin äsken jo tietosuojan turvaamisesta. Kollega Feinholzer on ehdottanut, että että eurooppalainen tarkastusvirasto ja kuluttajasuojajärjestöt tulisivat kuuluiksi, kun ajatellaan tähän liittyviä asianmukaisia sopimuksia. Useita ehdotuksia on tullut jo Rouva Ryyleltä, joissa halutaan vahvistaa henkilötietosuojaa, vahvistaa henkilötietosuojaa, mutta jos ajattelemme tietosuojan turvaamista. Se on todella elintärkeää loppukäyttäjää ajatellen, mutta jälleen kerran haluan toistaa, että tämä e-call-järjestelmä ei mahdollista minkäänlaista järjestelmällistä seurantaa ajoneuvoille. Ei niitä ajoneuvoja voida varjostaa klassisella tavalla. Meillä pitää olla jon, meillä pitäisi olla tällainen jatkuvassa lepotilassa oleva järjestelmä, joka voisi sitten ryhtyä toimintaan silloin, kun tarvetta ilmenee. Tämä on ikl järjestelmän yksi perustoimintaperiaatteista. On myös muita tarkistuksia, 73. Siinä pyydetään, että laitevalmistajat takaisivat sen, että ikl järjestelmän käyttöönotto mahdollistaisi ajoneuvon kuljettajalle mahdollisuuden peruuttaa ikl järjestelmään lähetetyt puhelut tai hätäpyynnöt. Tässä on ehkä jonkinlainen väärinkäsitys, koska ikol perustoimintahan on se, että halutaan saada apu mahdollisimman nopeasti paikan päälle, luodaan keskusteluyhteys, jossa kuljettaja voi antaa selvityksiä selityksiä silloin, kun onnettomuus ei ole niin vakava, että tarvittaisiin paikalle pääsyä. Meillä on myös tarkistus 80 samalta kollegalta. Tässä tarkistuksessa pyydetään mahdollisuutta voida käyttää näitä e-call-puheluja nomadijärjestelmään perustuen. Tässä jälleen kerran minä puhun tästä meidän oma-aloitemietinnöstä, jossa painotettiin nimenomaan näistä ajoneuvo, painotettiin nimenomaan ajoneuvojen asennettavia järjestelmiä. Tämä nomadijärjestelmä liikkuva järjestelmä pitää sisällä riskejä, koska ne voidaan ottaa pois, voidaan unohtaa ne voidaan jättää lepotilaan eikä niitä laiteta valmiustilaan. Meidän täytyy nimenomaan painottaa sitä, että järjestelmät on asennettu ajoneuvoon sisälle. Meillä on myös tarkistus 105 kollegoilta, jossa painotetaan sitä, että tämän palvelun käyttäjät voisivat manuaalisesti poistaa tämän järjestelmän pois käytöstä silloin, kun haluavat. Eli se voisi olla jonkinlaisessa lepotilassa. Tämä voisi toteutua esimerkiksi näiden ilmatyynyjen avulla, esimerkiksi silloin, kun ne ovat e, tiettyjä antureita, jotka paikantavat vaaratilanteen näiden ilmatyynyjen avulla. Ja minä tässä haluan vielä kerran puhua, tässä viimeiseksi puhua tässä näistä tietosuoja, henkilötietosuojasta, eli mutta voitaisiin myös saattaa lepotilaan manuaalisesti nämä järjestelmät. Me saamme myös kompromissitarkistuksia, me saamme ö, lausuntoja muilta valiokunnilta. Minä olen erittäin iloinen, että voin jatkaa työtä varjoesittelijöiden kanssa. Kiitos. Well, thank you very much, uh, for... Kiitos paljon johtajuudestanne tämän asian parissa ja toivottavasti tällä parlamenttikaudella saamme asian vielä käsiteltyä. Mm, tämä on mielestäni erittäin tärkeää liikenneturvallisuuden kannalta ja tätä on testattu muun muassa kollega Seen olevan omassa valtiossa Schwab Vannerkamen puolesta. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Olen iloinen siitä, että kollega Senelova on pitkälti samalla linjoilla kuin minun oma ryhmäni, erityisesti että Euroopan laajuisesti katetaan yhteys hätänumeroon 112 ja tietosuojasta huolehditaan. Tämä on erityisen tärkeä kysymys ja varjoesittelijämme Van der Kamp on jo viitannut siihen, miten tunnistetaan – ajoneuvot sieltä. Ja hänen nimissään pyydän, että voin esittää muutaman kommentin. Yksi asia on osittain osoit- selvitetty, jokun Van der Kamp kysyi, onko todella mahdollista, että tämä astuu voimaan ensimmäinen tammikuuta 2015. Lyhyesti jo viittasitte asiaan, mutta ehkä voisitte hyvin selkeästi vielä sanoa siihen jotain. Toinen asia, tietosuoja on hyvin tärkeä asia meille. Tämä tuli esiin, kun kuulimme tietosuojavaltuutettua Hastingsia. mutta meidän on ajateltava tässä tätä hätänumero 112 ja sitten näitä kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita. Me haluamme, ja edustaja Van der pyysi minua tämän vielä sanomaan, Haluamme erityisesti, että tämä 112 hätänumero järjestelmä saadaan käyttöön kaikissa 27 jäsenvaltiossa mahdollisimman pian. Tässä voitaisiin vielä kysyä sitä, pitäisikö Sveitsin ja Norjan olla myöskin tämän käyttöaluetta. Kollega van der Kamp on vakuuttunut siitä, että nämä kolmansien osapuolten TPS-palvelut voivat parantaa liikenneturvallisuutta, mutta me allekirjoitimme Ryylen kanssa yhdessä tämän tyyppisen tarkistuksen. Meidän on huolehdittava siitä, että tietosuoja selkeästi erotetaan näiden kahden järjestelmän välillä. Ja sitten tällainen yhteinen foorumi No jotkut asiat puhuvat tällaisen avoimen järjestelmän puolesta, toiset vastaan. Tässä varmasti on selvää, mitä ajetaan. Eli ne, jotka luovat näitä järjestelmiä, edistävät omaa kantaansa. Meidän on huolehdittava siitä, että ne, jotka ovat luoneet jo nämä ajoneuvon sisäiset järjestelmät, saavat riittävän korvauksen tästä työstä. Samalla on mahdollistettava se, että kuluttaja voi tehdä lisävalintoja autonsa varusteluista. Ja sitten viimeinen kohta, jonka kollega Fannenkamp halusi ottaa esiin, oli kysymys delegoidusta ja täytäntöpanelista teksteistä. Ehkä tässäkin voitaisiin vielä päästä sopuun. Ehkä delegoitujen säädösten osalta ei pitäisi ehkä puhua täytäntöönpanosta kaikista kysymyksistä, jotka ovat tietosuojan osalta tärkeitä. Eli tietosuojakysymykset ja tämä järjestelmän avoimuus on kysymys, joka voidaan hoitaa avoimesti ainoastaan niin, että komissio tässä teki omat päätöksensä. Mutta kuten kollega Senolova, me haluamme jatkaa näitä keskusteluita ja toivomme, että pian pääsemme ratkaisuun. Kiitos. Thank you very much. Kiitos paljon, että Anne Kampin puolesta toit nämä kannat on hyvin aktiivinen tämän asian käsittelyssä. Ryylä seuraavaksi. Paljon kiitoksia. Kiitokset minultakin esittelijälle. Hän on aina valmistellut kokoukset hyvin, rakenne on selkeä, että nopeasti päästään sopimaan asioista ja nähdään, missä ongelmat piilevät voimanastumisesta minullakin olisi kysymys. 2017 oli pyytämme oikeastaan siksi, että 2015 ei tunnu olevan mahdollista. Erilaista tietoa on jäsenvaltioista nyt siitä, miten tämä olisi mahdollista. Varmasti asian tila vaihtelee jäsenvaltioista toiseen, joten kysyisin vielä, mikä olisi realistinen voimaan astuminen. Mutta ei tämä ole mikään keskeinen kiistakysymys. Haluaisimme vain tietää, mikä olisi realistista. Kiittäisin siitä, että tietosuoja tarkistuksemme hyväksyttiin. Ja haluaisin vielä kerran vakuuttaa, tein tämän kirjallisestikin, että vetäisimme tämän yhden tarkistuksen pois, kun se esitettiin lähinnä siksi, että meilläkin oli ongelmia. Mutta nythän sitten on tämä briefausasiakirja. Meillä oli vähän ongelmia myös. Mekin haluamme, että tietosuojan osalta erotellaan tuo 112-järjestelmä ja sitten nuo lisäjärjestelmät, kolmannen osapuolen tukemat palvelut. Niissä saattaisi olla ongelma, mutta tästä täytyy olla samaa mieltä. Tämä on nyt viimeinen kohta, joka pitää selvittää. Kiitos. Uh, yes, well if I can just pick that up, certainly. Kyllä lisäsin tähän vielä, että tämä on ollut tärkeä varjoesittelijöiden kannalta. Tämä on ollut hieman epäselvä kohta. Ja tätä ei ole kyllä helpottanut muiden valiokointen työskentely, sillä tässä on puhuttu suuresta määrästä henkilökohtaista tietoa, niin tämä ei ollenkaan pidä paikkaansa. Kyseessä on ajoneuvoihin liittyviä tietoja, jotka liittyvät tämän turvajärjestelmän päälle kytkeytymiseen ja siihen, mikä välittää puhelun eteenpäin. Tässä on vaikeita asioita. Ja pitäisikö tämä olla vapaaehtoinen järjestelmä vai ei? Sen alova nosti esille sen, että matkustajan airbagin saa kytkettyä pois päältä. Tämä vaarallinen lasten istuimille, mutta ohjauspyörän järjestelmää, joka suojelee kuskia, sitä ei saa pois päältä. Silloin kun on erittäin vakava onnettomuus, jolloin kuljettaja on onnettomuudessa ja menettää tajuntansa, niin tällöin järjestelmä lähettää viestin onnet onnettomuuden laadusta. Ja järjestelmä ei kuitenkaan tiedä, kuka ajoneuvon omistaa, kuka ajoneuvoa kuljettaa. Kyseessä on tieto, joka mahdollistaa pelastusoperaation, kuten monet näistä tietoasioista. Mikäli tähän lisää, lisää tietoasioita, niin silloin sitä tulee henkilökohtaista tietoa. Mutta Ryllen kanssa olen nyt yhtä mieltä. Olemme tehneet yhteistyötä, olemme katsoneet tarkistuksia, varmistuksia, varmist, tuoksemme siitä, että mikäli olemme yhtä mieltä, niin tietyt olemassa olevat etäjärjestelmät, joita jotkut autovalmistajat tarjoavat, joita voi käyttää vapaaehtoisesti, niin niitä voi myös käyttää järjestelmän korvikkeena. Ja pitää katsoa, että samat turvamääräykset, jotka kos- varmistukset, jotka koskevat tietoja, pätevät myös tässä rinnakkaisjärjestelmässä. Mietintö varmastikin selventää tätä ja antaa sellaisen sajanovon, joka suo selvennyksen sanan. Muut kollegat sanovat, että tärkein asia on se, että on realistinen paketti, joka tarjoaa todellakin sen, mitä me lupaamme. Tässä on monimutkaisia järjestelmiä. Petin eli tästä saattaa muutaman sanasen mainita. Kyseessä ei ole ainoastaan auton valmistajien asia, että tämä, nämä laitteisto äh, laitetaan autoihin, vaan nyt tarvitaan laitteistot, jotka vähentävät loukkaantumisia, parantavat turvallisuutta. Ja tämä tässä tulee kustannuksia, ei laitteisten asentaminen pelkästään, vaan myös julkisten viranomaisten vastaaminen näihin hätäpuheluihin. Se, että jäsenvaltiot luovat tällaisia, kytkevät tällaisia yhteyspisteitä siten, että näihin voidaan vastata, näihin puheluihin. Tässä on monia eri toimijoita, jotka liittyvät tähän paljon eri yhteyksiä, joita pitää luoda. Ja ottaen huomioon, että tämä ei tule olemaan keskitetty tämä vastuu, vaan tämä tulee olemaan paikallisille pelastusviranomaisille, niin tämä tulee olemaan melko monimutkainen kokonaisvaltainen paketti, 36 kuukautta, siis on melko lyhyt aika sille, että tämä koko järjestelmä saatetaan toimintakuntoiseksi. Me emme nimittäin välttämättä halua nostattaa kuluttajille suuria odotuksia tämän suhteen sitten äh, viedä läpi sellainen paketti, joka ei kuitenkaan toimi. Katsoin tarkistuksia. Minä olen sitä mieltä, että rohkaisevaa tässä on se, että moni minun tarkistuksistani on jätetty muiden kollegojen toimesta hieman eri muodossa. Meillä on kuitenkin melko lailla yhteisymmärrys eri poliittisten ryhmien kanssa. Ja uskon, että olevan kokemuksella ja näillä näkemyksillä, joita meillä on, niin voimme edetä hyvin tämän asian parissa. Petinelli saa pian antaa meille, ilmoittaa meille kantansa ja näkemyksensä, mutta ennen sitä onko puheenvuoropyyntöjä? closely, which is why yes, I was catching um, your, own, your eye for you. <laughs> Właściwie, jeżeli można coś skomentować, to tylko można dołączyć do tych głosów, które gratulują pani Sechnelowej. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin onnitella edustaja Senelovaa. Hän on tehnyt aivan loistavaa työtä. Ja hän on toiminut todella joukkojen hengessä. Ja näin on onnistuttu tuomaan esiin, mikä on keskeisintä ja tämä on tuotu jokaiseen valmistelemaan kokoukseen. Ja on todella tärkeää nyt keskittyä siihen, että löydetään paras mahdollinen ratkaisu ja mahdollisimman pian. Lisäksi on hyvin tarkkaan katsottava, mitä jäsenvaltioissa tapahtuu 112 järjestelmän puitteissa. Koska meillä on vakavia huolenaiheita – järjestelmästä, jonka pitäisi toimia, mutta ei aina toimi, ihan niin kuin sen tulisi. Joten ongelmia saattaa edelleen olla tulevaisuudessa vuonna 2015 tai 2017, mistä määrästä sitten pidetäänkään kiinni. Pari seikkaa. Varmasti me haluamme suojella kuluttajien henkilötietoja, haluamme valinnan vapautta, mutta – turvallisuuden osalta meillä on yhä enemmän tällaisia pakollisia järjestelmiä näistä turvatyynyistä. Keskustellaan myös kypäristä, jotka ovat pakollisia moottoripyörissä. Ja turvavoin käytöstä keskustellaan myös edelleen. Nämä ovat kuitenkin sellaisia järjestelmiä, joita ei pitäisi voida laittaa pois päältä koska jos ne laitetaan pois päältä tai jos nämä olisivat kannettavia laitteita, niin tässä saattaisi syntyä uhkaa ihmishengelle. Jotkut laitteet huolehtivat turvallisuudesta matkan aikana. Niistä on keskusteltu paljon ennen, mutta tänä päivänä näemme, että näin pelastetaan tuhansia ihmiselämiä vuosittain. ECOL-järjestelmän pitäisi olla myöskin tällainen pakollinen järjestelmä, eikä valinnan mahdollisuus. Anybody else? Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei. Seuraavaksi Nelli. Ja sen jälkeen lava saa vielä vetää yhteen. Kiitos. Thank you very much, Chair. Kiitos paljon. Ensinnäkin haluaisin kiittää imkovaliokuntaa ja esittelijä Senolovaa. Mm, olen sitä mieltä, että olemme tehneet hyvää työtä tämän asian parissa. Tämä on erittäin tärkeä asia. Nyt puhutaan kansalaisten turvallisuudesta. Minä annan komission näkemyksen näistä suurimmista tarkistuksista. Ensimmäinen koskee e-call-järjestelmän tekemistä vapaaehtoiseksi. Tietenkään komissio ei voi tätä ehdotusta tukea. Me olemme sitä mieltä, että se, että tämä olisi vapaaehtoisen, niin silloin nämä turvallisuushyödyt vähenevät merkittävästi kaikkien turvallisuusjärjestelmien suhteen, joita ajoneuvoissa on, niin no, ei ole hyvä, että mitään voidaan ottaa pois käytöstä näitä matkustajaturvatyyniä lukuun ottamatta, sillä tällöin vähennetään turvallisuutta merkittävästi. Eräs tämän ehdotuksen tavoitteista on se, että kaikilla Euroopan unionin kansalaisilla on sama suora yhteys hätänumeroon vakavan onnettomuuden sattuessa. Siksi ei ole hyvä, että tämä voidaan kytkeä pois päältä. Toinen ryhmän tarkistuksia koskee tämän ehdotuksen soveltamisalaa ja oli myös tarkistus koskien tämän järjestelmän pakollisuutta. Me olemme sitä mieltä, että tässä on kaksi eri kategoriaa, jotka ovat komission ehdotuksessa läpi, niin tässä voidaan puhua 99 prosentista uusista ajoneuvoista ja olemme sitä mieltä, että vaikutusten arviointi ja analyysi kustannushyödystä, joka pitäisi tehdä jokaisen lainsäädäntöehdotuksen suhteen, niin on tehty myös. Ja me olemme sitä mieltä, että tämä tulee muuttamaan näitä tietoja, joita on käytetty komission ehdotuksessa, mikäli otetaan moottori ajoneuvojen tiedot käyttöön, niin moottoripyörille ei ole tällaisia järjestelmiä, joka voisi kytkeä tämän päälle. Siksi olemme sitä mieltä, että mm, tämä ei voi olla pakollinen niiden suhteen, mutta me tulemme kuitenkin kattamaan suuren osan ajoneuvoista ehdotuksella tällaisenään. Kolmas ehdotus, tarkistusten ryhmä on voimaan astumispäivä. Voimaan astuminen meidän tulee tietää, koska tämä ehdotus tullaan hyväksymään ja tämä tulee olemaan ähm, astumaan äh, progressiivisesti portaittain. Tämä tulee koskemaan ainoastaan uusia ajoneuvoja. Mielestäni meidän pitäisi pitää, valla, pitää tämä komission ehdotus voimassa. Tämä ei koske kaikkia ajoneuvoja, vaan ainoastaan uusia ajoneuvoja tämän järjestelmän täytäntöönpanovia useita vuosia, ja siksi olemmekin sitä mieltä, että pitäisi pitäytyä tässä komission ehdotuksessa, sillä tässä ei suoda kovinkaan paljon aikaa tämän järjestelmän alustamiselle. Seuraavaksi tämä avoin alusta. Tämä on hieman erilainen kuin tämä e-järjestelmä. E tässä keskitytään yksinomaan e-call-järjestelmään 112 hätänumeron avulla. Mm, tämä avoin alusta olemme valmiita keskustelemaan siitä, mutta tässä tarvitaan eri vaikutusten arviointi, erilainen pohdiskelu, työskentely ja enemmän tutkimuksia. Me olemme sitä mieltä, että tästä syystä johtuen emme voi integroida tätä ajatusta tähän mietin tähän ehdotukseen. Tämä koskee myös kolmannen osapuolen järjestelmiä, third party service TPS-palveluita. Niiden tulee käyttää huomattavasti kehittyneempää laitteistoa, joka on monimutkaisempaa kuin e-call-järjestelmä. Tästä syystä johtuen me olemme sitä mieltä, että tässä pitäisi olla erilainen uusi ehdotus näitä varten. Ja kuten puheenjohtaja sanoi, tietosuoja-asia on hyvin erilainen tässä TPS-asiassa, sillä 112 on sellainen järjestelmä, jossa mitään tietoa ei välitetä, ellei tätä hätäpuhelua laukaista. GSM-puhelin, joka on pois päältä taskussa, ei ole lainkaan sama asia. Kolmannen osapuolen järjestelmät on täysin erilainen täysin verkossa toimiva palvelu. Se on hyvin erilainen yksityisyyden kannalta. Ja yksityisy- yksityisyydestä vielä kaksi tekijää, jotka koskevat öö, tätä vuodelta 2095 ja 2005, niin me tämä, näitä, mikäli näitä direktiivejä päivitetään, niin e järjestelmä tullaan päivittämään myös, sillä e Ehdotuksessa viitataan nykyisin voimassa oleviin tietosuojadirektiiveihin. Sitten viimeiset ehdotukset, jotka koskivat kannettavaa puhelinta, niin tämä ei ole riittävä. Matkapuhelin asia ei riittävä käsittelemään vaadittuja asioita, sillä tämä laite ei anna minkäänlaista takuuta tästä toimivuudesta törmäyksessä. Hätäpuhelu tulee silloin, kun on vakava onnettomuus, joka on laukaissut ilmatyynyn ja mikäli, turvatyynyn ja mikäli on matkapuhelin, joka jossain autossa ei ole mitään takeita siitä, että se pystyisi toimimaan onnettomuustilanteessa. Saataisiin vaan mennä onnettomuus vaikka itse rikki. Ja tässä oli katsaus näihin eri tarkistusryhmiin. Minä päätän Mm, tähän ja voin vastata, mikäli kysymyksiä on. Kiitos paljon tästä hyvin kattavasta näkemyksestä ja kattavista näkemyksistä. Tässä käytiin läpi valtaosa kollegojen näkemyksistä. Mikäli muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, annan puheenvuoron Seinalovalle. Hän voi puhua, öö, kertoa mitä mieltä hän on ja hän voi myös kertoa, miten liikennevaliokunta etenee ja mitkä ovat seuraavat askeleet, joita tämän asian kanssa tulee ottaa. Děkuji, pane předsedo, a děkuji samozřejmě. Kiitos puheenjohtaja, kiitos, kiitos kaikille kollegoille puheenvuoroistanne, kommenteista, jotka mielestäni ovat samansuuntaisia. Kiitos myös komissiolle, että antoi lausuntonsa kaikista näistä tarkistuskategorioista esittelijänä voin sanoa, että olen samaa mieltä näistä kaikista kommenteista. Olen hyvin tietoinen siitä, että päivämääräkysymys on ongelmallinen, joka pitää ratkaista realistisesti. Yhtäältä meillä on tässä ongelma nopeasta lähestymistavasta, mutta toisaalta meidän pitää myös valmistella hyvin toimiva, luotettava järjestelmä. Ei tässä ole kyse siitä, että Euroopan parlamentti päättää jostakin päivämäärästä. Meillä on meidän kumppanit neuvostossa. Ja minä lasken paljon Kreikan puheenjohtajuuden varaan, joka on jo sanonut, että EKL-järjestelmä tulee olemaan yksi painopistealueesta puheenjohtajakaudella liikennekysymyksissä. Jos me haluamme nyt vähän kiihdyttää tämän järjestelmän käyttöönottoa, niin meidän pitää ottaa huomioon neuvoston näke- näkemys lokakuun vuodelle 2015 on realistinen jos komissio on sitä mieltä, minä haluaisin kyllä pitää kiinni tästä päivämäärästä. Se olisi myös Euroopan parlamentin kannanotto. Tietäen varsin hyvin, että päivämäärän onnistuminen riippuu paljoltin ongelmatiikasta, joka liittyy myös delegoihin säädöksiin. Mutta ei minulla ole muuta vaihtoehtoa tarjottavana kuin mitä olen ehdottanut omassa tarkistuksessani. Mitä tulee sitten tähän avoimeen foorumiin? Olen samaa mieltä tehtyjen kommenttien kanssa. Se voi myös helpottaa erityislainsäädännön toteutumista. Siinä mielessä minä laadinkin tarkistukseni esittelijän ominaisuudessa ja olen ihan samaa mieltä, että tietosuoja pitää, tietosuoja pitää taata täysin kiistämättömästi estäen kaiken mahdollisen spekulaation tai autojen seuraamisen. Mitä tulee sitten aikatauluun ja siihen liittyviin toimenpiteisiin tulevaisuudessa? Tänä päivänä käydään keskusteluja. Huomenna äänestämme ja komissiossa äänestetään. ITRE äänestää myös 9. tammikuuta – Tällä hetkellä minulla ei ole tiedossa, mikä, oli, mikä on tilanne Libe-valiokunnassa, mutta ainakin jos ajattelee meidän valiokuntaa, Libe-valiokunnassa, jos ajattelee meidän valiokuntaa, niin kompromisseja käsitellään vielä 22. tammikuuta ja äänestämme 23. tammikuuta ensi vuonna. Olen täysin vakuuttunut siitä, että me kyllä kykenemme laatimaan tämän mietinnön asianmukaisesti ja sillä tavalla, että saamme mahdollisimman laajan ja vahvan tuen sen taakse. Yhteistyö varjoesittelijöiden kanssa on ollut esimerkillistä tähän asti ja olen aivan vakuuttunut, että me onnistumme tämän mietinnön loppuviemisessä ja pääsemme vielä sopuun tämän lainsäädäntökäyden aikana. Kiitos. Uskon, että meidän pitäisi tehdä tämä tammikuun 23. Live sanoi, että he käsittelevät tätä 9. tammikuuta. Heidän pitäisi äänestää silloin, mikäli he eivät äänestä ajoissa. Niin meidän pitää odottaa heidän mietintöään. En varma, miksi meidän pitäisi kyllä odottaa. Me olemme käsitelleet tätä kyllä kattavasti heidän kanssaan. Ja Mm, minä olen sitä mieltä, että tämä on erittäin tärkeä aihe. Me tulemme sitten jatkamaan heidän käsittelystään huolimatta, ja tätä on Tran-valiokunnan kanssa työstetty hyvin tiiviissä yhteistyössä, joten uskon, että parlamentin näkökulmasta tässä on ollut hyvin mukana mittava prosessi. Kaikkia on otettu mukaan ja kiitän sen olevaa hänen tekemästä työstä, jota hän on tehnyt äh, TRAN-valiokunnassa ja tässä valiokunnassa. Me tulemme siirtymään seuraavaan mietintöön. Meillä on hyvin täysi esityslista tänä iltapäivänä. Tässä on kompromissitarkistukset meidän lausuntoon koskien ekonvaliokunnan mietintö, joka koskee sääntöjä, joita sovelletaan jäsenvaltioiden Euroopan kilpailuoikeuden säännösten rikkomisen johdosta kansallisen lainsäädännön nojalla nostetuihin vankouluskanteisiin. Schwab on... Meillä on täällä is the uh, rapporteur for opinion. Schwab on esittelijänä ja Schmidt on tässä valiokunnassa käsitellyt tätä. Meillä on jaettu kompromissitarkistuksia. Minä puhun myös Schwab, Rapti, Ryyle ja Ashley Fox, kollegani, on työskennellyt kanssani tämän asian suhteen, ja me, minä tulen käsittelemään näitä kompromissitarkastuksia Ilmittä puhetta Schmitzan Thank you very much. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin lähteä liikkeelle kiittelemänä kollegoita. Mainitsitte kollegoiden nimet, joiden minun ei tarvitse niitä toistella, mutta kiitos kollegoille joka tapauksessa, koska kollegat ovat olleet suureksi avuksi, kun olemme pyrkineet kompromisseihin. Haluaisin todeta, että Tämä on erittäin monimutkainen asia. The sincere, most sincere respect that uh, some... Ja todella minä kunnioitan sitä, että kannat voivat erota toisistaan tässä ja monissa yhteyksissä olen keskustellut kollegoiden kanssa, erityisesti herra Schwabin kanssa. Ymmärrän, että herra Schwab on juristi. Ja minä olen yksinkertainen poliitikko vain. Mutta mielestäni me olemme kaikki kuitenkin päässeet melko hyvään kompromissiin. Olen todennut tämän monet kerrat, mutta toistan kuitenkin, että uskoakseni tämä on tärkeää. Voisihan olla niin, että täällä valiokunnassa voisi olla toisenlainen kanta – Ehkä sitten kun minä olisin täysjäsen Ekon valiokunnassa ja siellä tarkastelemassa teidän mietintöänne, mutta meillä on velvollisuus täällä valiokunnassa keskittyä kuluttajakysymyksiin. Ehkä vähän yleisemmin. Minusta kyllä tuntuu, että jos Eurooppa ja Euroopan unioni voisi saada aikaan todella lopun ajetut sisämarkkinat, niin jotain on tehtävä tälläkin saralla. Kuten tiedätte, kohtamme vakavia ongelmia. Ymmärrän, että meillä on vakavia ongelmia. Aivan erityisesti ymmärrän sen, että niitä on ollut mutta aika on kulmassa loppuun. Emme voi nyt vain puhua siitä, että saatetaan päätöksen sisämarkkinat, vaan tämä työ on myös tehtävä. Ja siksi tarvitaan säädöksiä, lainsäädäntöä. Kolme kompromissia. Ensimmäinen liittyy näihin ryhmäkanteisiin tai kollektiivisiin oikeussuojakeinoihin – Minusta tuntuu, että tämä kompromissi antaa kuluttajille reilun mahdollisuuden saada korvausta. Kyse ei ole sosiaalisesta asialistasta nyt, vaan reilusta, kunnollisesta kuluttajasuojasta. Näin olemme mielestäni päässeet kompromissiin, jota kaikki voivat tukea. Se, mitä on saatu aikaan toisessa kompromississa, on se, että mahdollistetaan nyt se, että alihankinta tai tässä ketjussa alempana olevat voivat saada korvausta. Tämä liittyy myöskin siihen, miten monet tapaukset otetaan esiin. Kuitenkin on oltava suojakeinot, jotta ei synny ylikorvauksen ongelmaa. Ymmärrän, että se on riski. Kolmas seikka. Siitäkin on keskusteltu. En oikein tiedä, pääsemmekö sopuun tästä kolmannesta seikasta. Mielestäni, kun tässä puhutaan haitasta, niin mielestäni on järkevää lähteä siitä olettamuksesta, että kartellit laajemmin katsottuna kyllä aiheuttavat haittaa. Mielestäni kartelli on ruma sana. Sen verran sanon kartelleista. Siksi mielestäni tämä on ihan järkevä kompromissi tuossa mielessä. Fair chance to receive damages uh, for... Näin annetaan mahdollisuus, reilu mahdollisuus saada korvausta kärsistystä vahingosta. Nämä ovat nyt kompromissien osatekijät. Ja toivon, että kun huomenna äänestetään, niin voidaan todella lopulta saada sopu tästä asiasta ja siitä tämä lausunto sitten Ekon valiokuntaan ja siellä edustaja Schwabin pitää sitten vaihtaa hattua toiseen. Ehkä meillä kaikilla pitäisi olla eri hattu käytössä, kun tehdään päätöksiä ekonvaliokunnassa, mutta joka tapauksessa täällä me suojelemme tai ajamme kuluttajasuojakysymystä. Ja minulle ihan alusta asti, en ole ollut niin pitkään täällä parlamentissa kuin jotkut kollegat, mutta minusta tuntuu kyllä, että tarvitsemme nyt jonkinlaiset kollektiiviset oikeussuojakeinot ei Amerikan malliin, mutta jonkinlainen järkiratkaisu kuitenkin. Toivon, että tästä voidaan sopia huomenna. Kiitos oikein paljon. Kiitos yhteistyöstä. Aina avuksi se, että kun tietää, että jos ollaan eri mieltä, niin voidaan lopulta olla ainakin samoilla linjoilla ja ymmärtää, mistä ollaan eri mieltä. Kiitos. Kiitos paljon puheenvuorosta. Seuraavaksi Schwab, joka on tänään kaksihattoinen esittelijä ja varjoesittelijä. No, ich möchte mich zunächst... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Vaikka mainitsitte tämän jo aikaisemmin, haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, olisi muita siitä, että keskusteltiin tarkkaan siitä, mikä sisämarkkinavaliokunnan lausunnon keskeisin sisältö olisi Ekon valiokuntaan. Mielestäni hyvin rakentavalla tiellä lähestyimme toisiamme. Ja todella en halua nyt esittää liian kriittisiä kommentteja sitä kautta kyseenalaistaa tätä. Kollega Rapti ainakin sanoi, että minun ei pitäisi liian innokkaasti lähteä tähän lausuntoon. Colin Smithin kanssa olen samaa mieltä siitä, että tässä valiokunnassa on kyse siitä, että poliittisesti huolehditaan siitä, että nähdään missä mennään, huolehditaan oikeuden käytön yhdenmukaisuudesta sisämarkkinoille, ja tuetaan niitä, jotka ovat kärsineet kartilleista. Kaikkien kompromissien kautta tämä poliittinen viesti varmasti on mahdollinen, mutta pari pikkuseikkaa ihan oikeudellisesti katsottuna on vielä muutamia ongelmia. Nämä oletukset eivät ole sinänsä poliittisia asioita, koska poliittiset kysymykset ovat yksiä ja oikeudellisessa käsittelyssä pitää voida todistaa asiat. Kaikissa siviilioikeudellisissa prosesseissa on tällainen todistus, taakka, eikä voida oletusten pohjalta toimia. Ei voida ajatella muuta tuomarin päässä pohdittavan kuin sitä, voidaanko osoittaa, että on tapahtunut tiettyä haittaa. Joten me emme voi minun mielestä niin ainakaan mitenkään kovin yksinkertaisesti tässä muuttaa näitä tuomioistuin käsittelyn periaatteita. Kompromissi tarkistuksessa yksi tämä jo tärkeästi, selkeästi sanotaan. Emme halua siis tällaisia varoittavia, rankaisevia vahingonkorvauksia. Mielestäni tämä kompromissitarkistus, jonka kollega Schmidt on esittänyt, on ihan hyvänä ja haluan säästää nyt kollegat siltä, että puhun liikaa yksityiskohdista. Joitain tarkistuksia kuitenkin on, joista haluaisin pitää kiinni, vaikka kyse onkin siitä poliittisesta viestistä, jonka valiokunta haluaa esittää. 72, 74 ja 76 ja muiden osalta joudun vielä katsomaan niitä, mutta kun olen käynyt keskusteluita varjoesittelijöiden ja esittelijän kanssa – valmistelijan kanssa, niin olen vetänyt pois jotkut kommenttini, koska tiedän mihin täällä halutaan keskittyä. Toivon, että huomisessa äänestyksissä ja todella puheenjohtaja tässä yksi asiassa käytän tätä toista hattua, niin toivon, että tämä asia saadaan päätökseen vielä tällä kaudella. Tämä on hyvin vaikea tehtävä ja siksi on välttämätöntä, että saadaan aikaan kompromissivalmiutta kaikin puolin. Huomenna äänestetään ja lausunnosta äänestetään oikeusasioiden valiokunnassa ja meillä 27. päivää, kun pitäisi neuvotella yhdessä, niin ole muuta mahdollisuutta kuin että ehkä yhdessä kolmikantakeskustelussa kahden esittelijän voimin helmikuun ensimmäisellä tai toisella viikolla saadaan sopu, koska muuten menittelytavat eivät mahdollista enää sopua tällä kaudella. Joten hyvä esimerkkiä haluaisin tässä esittää. Kaikkien pitää olla valmiita kompromisseihin, jos todella haluamme saada tämän tekstin hyväksytyksi tällä kaudella. Varmasti kaikki voivat tässä työstää vähän omia kantojaan myös. Toivon, että kun minä olen kompromisseihin valmis, niin, niin ovat myös muut. Kiitos. Good. Uh, thank you very much. Hienoa. Kiitos paljon. Seuraavaksi Raapti. Ναι, κύριε Πρόεδρε, Kiitos puheenjohtaja, kiitän teitä. Ensinnäkin haluan suuresti kiittää edustaja Schmidtia. Olen aivan samaa mieltä hänen mietinnöstään. Se on hyvin ratkaiseva, määrittelevä. Hänen tekemänsä työ on ollut erittäin tärkeä, kuin myös yhteistyö meidän kanssamme on hedelmällistä tämän lausunnon laatimisessa. Edustaja Schwab öö, käyttää siis kahta hattua. Se on ehkä toiselta helpompi. Meillä on vain yksi ainut ja meidän pitää tyytyä siihen. Kahden hatun alla on ehkä helpompi tehdä työtä. Hän on öö, laittanut meidän eteemme porkkana ja kepin koska yhtäältä hän on sanonut meille, että hän on valmis öö, tekemään parhaansa, vetämään pois joitakin tarkistuksia, mutta toisaalta hän on myös ilmoittanut meille, että jos te haluatte, eli siis jos me haluamme tämän lainsäädäntökäyden aikana äh, tämän lausunnon menevän läpi, että tämä mietintö menee äänestyksessä läpi, niin silloin äh, meidän pitäisi tehdä kompromisseja. No, asioiden selkeyttämiseksi ja lyhyesti sanottuna Äh, minä muistan sen aina, mitä edustaja Schmidt on sanonut, että on erittäin tärkeää, että me voimme tehdä työtä sillä tavalla, että me tässä valiokunnassa voimme aina muistaa kuluttajansuojelun. Toistan sen, mitä edustaja Schmidt on sanonut, kartellit 95 prosenttisesti, ehkä jopa suuremmassakin määrin, eivät ole hyviä kuluttajan terveydelle. Ne ovat hyviä yritysten terveydelle, mutta eivät kuluttajille. Eli meillä on velvollisuutena suojella kuluttajia nimenomaan kriisiaikoina, nimenomaan nyt, tällä hetkellä. Mutta olen sitä mieltä, että komission ehdotuksessa on monia myönteisiä piirteitä. Mikä on kuitenkin suuri puute? Meidän ryhmämme on sitä mieltä, että siinä ei ole mitään velvoittavaa tekijää ryhmäkanteen e-, e-, tekemiseen, mutta edustaja Schmidt on tehnyt, neljä kompromissiehdotusta, jotka voimme hyväksyä kuitenkin on kaksi kohtaa, jotka ovat meille vähän punainen vaate. Ei tässä ole kyse mistään punaisesta tai vihreästä linjasta tai rajasta, mutta koska se voi, vaiku- mm, se voi vaikuttaa jotenkin tinkimättömältä, mutta tämä on vähän punainen vaate meille. Me olemme erittäin tarkkoja siitä, mitkä ovat meidän linjauksemme kuluttajan suojaan nähden onko tässä nyt kyse punaisista alueista tai punaisesta rajaviivasta, e, mutta meidän mielestä pitää pystyä säilyttämään, mikä on mustaa ja harmaata ja valkoinen lista, jolla taataan pääsy mm, aihetodistusaineistoon asiakirjoihin. Meidän pitää muistaa, ketkä ovat heikkoja osapuolia, eikä ole liikaa ristiriitoja jäsenvaltiosta toiseen ja rovaisia jäsenvaltiosta toiseen. Ja sitten jos puhutaan äänestyksestä, vetoan tässä Andreakseen hänen tekemänsä tarkistukset 47. 47 numeron 61. Meillä on tarkistuksia, jotka aivan keskeisesti sisällöllisesti muuttavat koko arkkitehtuurin tavoitekin muuttuu siinä koko direktiiville. Tässä meidän ajatuksemme ja toivomme, että edustaja Schwab pohtisi uudemman kerran tätä kysymystä. Toiseksi me emme halua ainoastaan, me emme ainoastaan halua, vaan meidän tulee taistella sitä vastaan, että mm, meillä olisi tämmöiset korvaus, olettamukset. Meillä mm, todistukset, todisteet pitää tuoda rikkomusten tekijöiden toimesta, eivätkä, eikä niiden toimesta, jotka ovat joutuneet rikkomusten kohteeksi. Tarkistus 87 ja 87-89 puhuvat tästä. Tässä olivat kommentit, jotka haluamme tehdä SD-ryhmänä. Ja ennen kuin lopetan puheenvuoroni, haluaisin vielä muistuttaa ja korostaa kahta asiaa. Muistuttaa teille kahdesta asiasta. Edustaja Schmidtin lähestymä, lähestymistapa luo hyvän tasapainon eri asioiden kesken. Et, eli edustaja Schmidtin lähestymitapa ö, äh, on hyödyllinen tapa toimia. Se on hyvin hyödyllinen tapa. Jos ajattelemme kansalaisia, eurooppalaisia kuluttajia ö, äh, nyt tällä ajanjaksolla, joka on ratkaisevan tärkeä Euroopan kehityksen kannalta – tämä väylä, jota edustaja Schmidt tässä hahmottelee ja avaa, kun hän menee tiettyjen rajojen yli. Se on hyvin uudistava väylä. Me voimme seurata häntä ja silloin saamme kansalaisten luottamuksen takaisin. Tämä luottamus on erittäin tärkeää Euroopan Euroopan union toimielimet tarvitsevat kipeästi tätä luottamusta. Meillä on huomenna äänestys ja kuten edustaja Schwab sanoi, toivottavasti tässä on todella kyse äänestyksestä, jolla saamme myönteisiä tuloksia Euroopan unionin kansalaisia ajatellen. Kiitos puheenjohtaja. Uh, thank you very much. Uh... Kiitos. Paljon Ryylä. Seuraavaksi. Voin puhua ihan lyhyesti. Ensin kiitokset edustaja Schmidtille hyvistä kompromissiesityksistä. Todella uskon, että näin kuluttajan etuja pidetään tärkeänä. Ja tämä on todella se panos, jonka meidän valiokuntamme voi Ekoniin esittää. Ja sitten edustaja Schwabille toisen hattuunsa kerran lykkää tykö äänestykseen, Jotenkin kompromissia on saatava aikaiseksi, koska kuluttajille on tärkeää se, että tämä lainsäädäntö saadaan hyväksyttyä tällä kaudella. Uh, thank you very much. Just... Kiitos. Sitten Foxilta muutama huomio. Minä pääsin keskustelemaan asiasta hänen kanssaan. Hän on juristi ja omassa kotimaassani olemme juuri uutta kuluttajalakia luomassa ja näitä monia asioita tulee myös omaan lainsäädäntöömme. Emme halua siis mitään estää, mutta Fox ei ole innokas kompromissi ehdotusten suhteen. Hän on käsitellyt näitä Schmidtin kanssa jo melko kattavasti. Ensinnäkin yleisesti ottaen emme näe mitään syytä sille, että komission ehdotus, että on opt ja opt-out vaihtoehto, pitäisi poistaa ja että pitäisi keskittyä ainoastaan yhteen vaihtoehtoon. Tässä on kuitenkin kansallisen lainsäädännön asiasta kyse ja kansallisessa lainsäädännössä on omat perinteet ja komission oikeassa äh, luodessaan tähän tietyn määrän joustavuutta. Tässä ei oltu myöskään vähimmäiskriteereistä, joita komissio olisi tähän ehdottamassa. oikealla tuomioistuimella pitäisi olla päätös päättää näistä asioista, ja se onkin jätetty kansallisen lainsäädännön varaan. Ei ole helppoa luoda komis- komissiolle on helppo luoda ohjeita näinkin monimutkaisesta aiheesta, aiheesta, joissa on 28 eri tapaa lähestyä asiaa. Mm, lisäksi äh, Schwab minun, puolessa, minun kannallani tässä asiassa. Hän on ottanut kompromissin tämän mukaan tarkistus 89. Schwabin tarkistus oli täysin päinvastainen kuin mitä taas Schmidt ehdotti. Mielestäni omaa tarkistustani ei voida ottaa mukaan tähän kompromissitarkistukseen kolme. Alankomaissa on kantajan todistustaakka ja jäsenvaltiolla pitäisi olla mahdollisuus katsoa, kuinka paljon haittaa on tälläkin aiheutettu silloin, kun näin on tapahtunut, paljon vahinkoa on tapahtunut silloin, kun vahinko on tapahtunut. Ja riidan ratkaisuun pitäisi reilulla tavalla päästä etenemään ja tämä todistustaakan kääntyminen päälailin ei ole mielestäni oikea ratkaisu. Mutta Schmidtille hyviä uutisia. Kolmas, äh, neljäs kompromissi on mielestäni hyväksyttävissä. Hän on varmasti tyytyväinen ja no, siinä meidän viesti. Halusin nämä tuoda esiin. Me toivomme Suaville lykö, tykö. Tässä on todellakin tarvetta edetä. Joukkokannevaatimus on ollut tässä peräänkulutettuna melko pitkään, niin olisi hyvä, että tässä nyt edetään – siten, että kuluttajat pääsevät epärässä kilpailutilanteessa kuluttajan sellainen puitteissa menemään oikeuteen. Onko tästä vaivannopyyntöjä? Ymmärtääkseni Greek on komissiolta puhumassa. Voisitko kenties kommentoida näitä tarkistuksia? Thank you for Uh, I can briefly... Kiitos puheenvuorosta. Kyllä vain kommentoida lyhyesti näitä neljää tarkistusta. Kollektiivisista tai ryhmäkanteista, kuten viimeksi sanoin jo täällä valiokunnassa, komissio seuraa parlamentin neuvoa lähestymistavan osalta. Tämä on tärkeä kysymys kuluttajille aivan selvästi ja muille uhreille – että lähestytään tätä horisontaalisesti suosituksen kautta ja kuten juuri puheenjohtaja mainitsi, suositus on melko joustava myös siinä, että jätetään jäsenvaltioille vähän pelivaraa siinä, miten tämä mekanismi luodaan eikä rajoiteta sitä ainoastaan yhteen järjestelmään. Kuten näin kompromississa yksi, muuten voi vain kommentoida sitä, että komissio valitsi suosituksen tiensä. Meidän kantamme tällä hetkellä tällä tiellä pitäisi mielestämme kulkea. Sitten parin vuoden kuluttua nähdään, miten pitkälti jäsenvaltiot ovat toimineet tämän suosituksen pohjalta. Lisäksi pidän tervetulleena kompromissiehdotusta, että ylläpidetään oletusta noiden epäsuorien osalta, mutta samalla luodaan sellainen mekanismi, jonka kautta voidaan estää se, että syntyy tällainen vastuu moninkertaisesti ja kaikki muut ikään kuin tällaiset alikurvaukset. Mielestäni tuo on ihan hyvä ratkaisu. Ja sitten tuo arviointi oikeus, erityisesti kartellien yhteydessä kuulimme edustaja Schwabilta, että hän uskoi, että tällaiset olettamukset eivät välttämättä ole prosessioikeudessa paikallaan. En ole ihan varmaanko tämä aina oikein. Eikö se ole standardi tapa toimia joissain tapauksissa olettamusten osalta, jos on hyvin todennäköistä, että saadaan ratkaisut tietyissä tapauksissa, jos hän näkee, että 95 prosenttisesta karteleista syntyy haittaa, joten on aivan oikein varmasti oikeutettua olettaa, että kartelleista on haittaa ja tuomioistuimen on tietenkin arvioida tätä. Joten tässä puhutaan vain lähtökohtaisesti sitä, että haitta ei ole nollan arvoinen jossain sen yläpuolella, mutta todisteiden pohjalta totta kai, jotka saadaan kaikilta osapuolilta, tuomari voi tämän arvion tehdä. Kaiken kaikkiaan mielestäni kuljetaan tässä oikeaan suuntaan. Toivon, että kompromissit ovat mahdollisia, jotta voidaan edistää tätä. Oli hyvä, että kuulin usealta puhujalta, että tämä kauan esillä ollut asia halutaan saada päätöksen tällä kaudella. Kiitos. Kiitos paljon. Onko puheenvuoropyyntöjä? Annan puheenvuoron Schmidtille, jotta hän voi vetää yhteen. Thank you very much. Kiitos. Minä olen sitä mieltä, että tulemme saavuttamaan huomenna melko hyvän kompromissin, sille, kun kuuntelin teitä, kiitos muuten kommenteista, tämä antaa tietynlaisen olettamuksen, että me olemme joistain asioista yhtä mieltä. Ja minä olen sitä mieltä, että tämä voisi olla hyvä suunta viitata ekonvaliokunnalle. Puheenjohtaja puhui Foxin kannasta, että hän ei ollut yliinnokas. No, siitä minä nyt en peräänkuulutakaan. Loppujen lopuksi tässä pitää vain painaa oikea nappia, jotta pääsemme askeleen jälleen eteenpäin. Mikäli haluamme saada asian tällä parlamenttikaudella käsiteltyä, niin sitten asialle pitää tehdä jotain. Ja tämän talon tarkoitus on kaikki tietävät, että meidän pitää saada aikaiseksi kompromissia. Meidän pitäisi kaikilla olla yhtä tyytyväisiä tai tyytymättömiä. Ja uskon, että tällä keinolla pärjäämme. Ja loppujen lopuksi dc ryhmä ei tule estämään kompromisseja, joista olemme sopimassa nyt täällä. Se, mitä täällä on nyt tapahtumassa, minä käsittelen vakuutus- ja eläkeuudistuksia. Ja jos katsotaan, mitä yhdistymisessä kuningaskunnassa tapahtuu tänä päivänä, mm, arvon puheenjohtaja, niin hallitus, johon kuulutte tai jota te dominoitte, tee kotimaassani, niin tässä tätä kaikkia. On uskomatonta katsoa, mitä konservatiivit tekevät. Ja minä liberaalina, niin no, te kenties tarkoitatte hyvää, mutta se ei ole kovinkaan liberaalia. Kenties se on kuluttajaystävällistä, siitä en tiedä, mutta toivon, että loppujen lopuksi voisitte kuitenkin kulkea mukana tässä minimalistisessa näkemyksessä, johon me pyrimme huomenna. Kiitos. Well, thank, what? Thank you for your, um, thank you for your careful... Kiitos tästä nokkelasta analyysistä, mitä yhdistyneessä kuningaskunnassa tapahtuu. Minä sanoin, että meillä on tärkeä kuluttajalainsäädännön uudistus käynnissä, jossa tämä ohjeen nuorena kuluttajasuojadirektiivi. Ja tässä on myös minä nyt tuon tänne tiedoksi, mitä me olemme tekemässä ja mitä meidän lainsäädäntöjärjestelmään kuuluu. No, minä uskon, että suuri enemmistö tulee tukemaan näitä kompromissiehdotuksia ja Schwab tulee näitä sitten käsittelemään. Ja tulemme työskentelemään varmasti ihmitiivissä yhteistyössä, kuten aina. Nyt kello on jo puoli viisi. Viimeinen Estyslistan kohtaa esittelijä allekirjoittaa läsnäolopapereita pyydän, että mm, oletan, että Maier istuntuu alas, jota voi esitellä seuraavan aiheen meille. Mm, tämä koskee matkapaketteja ja avustettuja matkajärjestelyjä. Olemme aloittaneet työskentelyä jo tämän asian parissa. Ja Maier, me olemme kuulleet asiantuntijoita. Tämä mietintö on nyt tänne tuotu käsiteltäväksi ja tarkistusten takaraja on 18. päivä. Tiedän, että te työstätte jo tarkistuksia. Tässä vaiheessa annan Hasvetter Mayerille puheenvuoron. Kofferaatti, minun ahkerasti työskentelevä varapuheenjohtaja, on SDN varjoesittelijä en tiedä, onko Anno on täällä varjoesitellen Hatsimarkakisen tilalla. Ryyle, joka on ollut varjoesittelijänä kaikessa, on jälleen varjoesittelijänä. McClarkin on oman ryhmäni varjoesittelijänä. Dianille täällä. Katsotaan, kuka komissiosta on täällä. Täällä on Rova Manfredi. Täällä Rova Manfredi. Ja Matiak on täällä myös. Olen tyytyväinen, että olette tänne päässeet molemmat. Aloittakaamme keskustelu. Annan puheenvuoron Hasbetter petter Meillä on tunti tähän keskusteluun, mutta muistutaisin, että koktaileja tarjoillaan 18.30 tasan. Mitä pidemmän ajan me täällä vietämme, sitä vähemmän aikaa meillä on nauttia virvokkeita. Kuulkaamme esittelijän näkemyksiä. Kiitos. Ja, danke schön. Kiitos. No, ripeästi sitten näetän tämä asia läpi, jotta voimme lähteä sinne vastaanotolle ajoissa. Hyvät kollegat, ennen kuin siirryn esittelemään mietintöni sisältöä, haluaisin painottaa sitä, että oli hyvin hankalaa näin lyhyessä ajassa tutustua kaikkiin kantoihin, keskustella kaikkien osapuolten kanssa ja vielä saada tasapainoinen mietintö aikaiseksi. Olen yrittänyt parhaani, mutta olen ihan varma siitä, että kaikki eivät ole vielä ihan tyytyväisiä tähän. Olen edelleen avoin jatkokeskusteluille, erityisesti tarkistuksista, joita kollegat vielä tulevat esittämään. Minäkin itse vielä työstän jotain täydennyksiä näihin parannuksiin, joita olen tähän mennessä jo esittänyt. Vielä yksi viittaus. Kääntäjät olivat ensin unohtaneet kääntää tarkistuksen yksi, kun he lähtivät siitä, että tämä on ihan kieliongelma ainoastaan, mutta tämä ei ole ihan totta, koska tämä on sisältä ongelma. Baustein Raisen termin muuttaminen saksankielisessä versiossa näihin linked travel arrangement avustettuihin matkajärjestelyihin. Se on selvitettävä. Ensinnäkin pitää pohtia sitä, pitäisikö vähimmäisharmonisoida vai harmonisoida täysin. Komission ehdotus ei ole tässä ihan täsmällinen tai selvä. Minä olen sitä mieltä, että eurooppalaiset kuluttajat – ansaitsevat yhtenäisen suojan ja selkeät oikeudet. Ei pitäisi erotella nyt, onko tässä yhdet oikeudet ja tuolla 16 kilometrin päässä tuossa puolella rajaa toiset. Meillä on nyt sisämarkkinat Euroopalla. Ja tämä koskee siis sisämarkkinoita suojan lisäksi. Jotta saataisiin yhtenäinen lähestymistapa, minä olen pyrkinyt harmonisointitason osalta katsomaan kuluttajasuojadirektiiviä. Kuluttajasuojadirektiivi on melko kiistaton myöskin tässä kohdin. Tämä uusi kohta, siinä sanotaan nyt, että jos tässä direktiivissä ei muuta määrätä, niin jäsenvaltiot voivat yllä E, eivät voi ylläpitää toisenlaisia tai ottaa käyttöön toisenlaisia sääntöjä. Tämä koskee myös tiukempia tai vähemmän tiukkoja sääntöjä toisen kuluttajasuoja tason osalta. Eli tämä on minun keksintöni, niin vaan käytetään nyt samoja määräyksiä kuin kuluttajasuojadirektiivissä. En halua siis heikentää suojaa tämän ehdotuksen kautta, vaan oikeastaan haluan korkeaa kuluttajansuojan tasoa ja mahdollisimman tasaista. Täysharmonisointi mahdollistaa myös poikkeudet lainsäädännössä. Siksi on mahdollista tehdä poikkeuksia. Esimerkiksi loma-asuntojen osalta saksalaiset voivat edelleen käyttää tiukempaa kuluttajasuojan tasoa. Ranska ilmeisesti haluaa samantyyppisen vastuun matkojen myyjille ja välittäjille. Mutta tällaisia ehdotuksia ei vielä selkeästi ole pöydällä. Sitten soveltamisalasta toiseksi luonnollisen tai oikeushenkilön tarjoamista matkoista tai kokoamista matkoista on kyse joko sitä, että saadaan suoraa voittoa tai epäsuoraa voittoa. Ne, jotka eivät tavoittele voittoa, eivät ole tässä mukana, kuten jalkapallojoukkueet, koulut, kirkot, hyväntekeväisyysjärjestöt. Niille ei haluta velvoittaa tällaisia eri vakuutuksia esimerkiksi, joista puhutaan. Siksi komission ehdottama sanamuoto korvattaisiin tällä minun ehdottamallani sanaa muodolla. Sitten mitä työmatkoihin tulee. Mielestäni puitesopimus olisi tässä mahdollinen, mutta ei ajatellen niin, että tippumatta siitä, onko yritys keskittynyt huolehtimaan työmatkoista juuri. Mutta jos työmatkoista on lähinnä kyse, niin silloin tämä direktiivi ei pätisi. Artiklassa kaksi on poikkeudet soveltamisalasta ja tämä liittyy näihin täydentäviin sopimuksiin. Ajatellaan sellaisia palveluita, jotka ovat pakettimatkan lisänä. Automaattisesti ei pitäisi niistä muodostaa uutta pakettimatkakokonaisuutta. Esimerkiksi matkatoimisto, joka myy pakettimatkan ja sitten vielä varaa junamatkan – lentokentälle. Tämä ei ole uusi paketti matka ainoastaan siksi, että on varattu tällainen junamatka. Muutenhan matkan myyjästä tulisi uusi matkan järjestäjä, vaikka tämä matka on jo hoidettu matkanjärjestäjän puolelta. Ja sitten yksi sivupalvelu tai ei merkittävä sivula, palvelu, nämä eivät myöskään tulisi tähän. Eli esimerkiksi jos puhutaan majoituksesta sellaisessa tapauksessa, kun junamatka, jossa matkustetaan makuvaunussa tai varataan laivamatka ja laiva kulkee yön yli ja sitten on mahdollisuus varata hytti. Tämä ei ole mikään pakettimatka, eikä näitä siksi kateta tässä ehdotuksessa. Olen edelleen sitä mieltä, että hotellialaa ei saisi liikaa tässä nyt kuormittaa. Siis puhtaat yöpymiset ja siinä sivussa tietyt palvelut, jotka ovat ihan tällaisia sivupalveluita, eivät tulisi tämän direktiivin soveltamisalan piiriin. Toisin asiaan silloin, kun ei ole kyse tällaista täydentävästä palvelusta, vaan itse palvelusta, että haluan lähteä – jonkin tapahtumaan ja siihen liittyy yöpyminen, silloin tilanne on toisenlainen. Tässä puhutaan siitä, mikä on olennainen asia tai mikä on matkan varsinainen syy. Toivon, että tutustutte yksityiskohtaisesti ehdotuksiinne. Sitten määritelmistä. Tuo Baustein-Raisen minä olen muuttanut saksankielistä sanamuotoa avustetusta matkajärjestelyistä – ja sitten ennen sopimusta annettavat tiedot. Mielestäni kuluttajalle ei pidä antaa liikaa tietoa, koska silloin tietoon tutustuminen on hankalaa ja silloin on vaarana se, että kuluttajasuojan keskeisimmät kohdat jäävät kaiken tiedon varjoon. Eli tärkeää on se, miten voidaan perua matka esimerkiksi, eikä nyt paketoida tätä valtavan pakettiin lisätietoa. Viides kohta omalta osaltani. Komission ehdotuksesta mielestäni puuttuu perumisoikeus niiden sopimusten osalta, jotka on ostettu etämyyntinä tai solmittu toimistotilojen ulkopuolella. Tässä pitäisi olla perumisoikeus 24 tunnin sisällä siitä, että varausvahvistus on lähetetty. Tämä ei koskisi etäsopimuksia. Kahdesta viikosta hän on kyse, paitsi jos on kyse tällaisista viime hetken matkoista last minute, tai ehkä minut, anteeksi, viikkoa etukäteen. Tästä voidaan vielä keskustella, koska tämä voidaan perua. On ajateltava kuluttajia suojaa, mutta etenkin järkevästi hän tämä on totta kai rajattava. Lisäksi matkustajalla pitäisi aina olla mahdollisuus sanotaan heti sopimuksesta – tietenkin maksaen tietyt tarvittavat maksut. Ja sitten tietyt esimerkiksi sotatoimet tai luonnonkatastrofit vaikuttavat tähän matkaan, niin silloin pitäisi voida perua ilman, että siitä syntyy liikaa kustannuksia. Ei kuitenkaan niin, että kuluttaja tiesi näistä asioista jo ja silti varasi matkan ajatellen, että ehkä tämä on sittenkin vähän turhan riskialtista, enkä haluakaan lähteä. Ja sitten kuudes kohta, jos matkan järjestäjä haluaa muuttaa matkaa, ja tämä on olennainen muutos, silloin matkustajalla pitäisi olla mahdollisuus purkaa tämä sopimus ilman, että siitä syntyy maksua. Kokonaismatka ja nämä siihen liitetyt palvelut pitää voida – perua. Esimerkiksi matkan vakuutus, joka siihen lisäksi on otettu. Nämä sopimukset pitää kaikki voida purkaa. Ja sitten hintavaihteluista. Niitä kai tulee aina olemaan. Erityisesti matkojen osalta, jotka on varattu pitkään etukäteen. Hinnan korotus voitaisiin siirtää kuluttajalle – jos se on yli kolmen prosentin. Eli ei kaikkia pikkukorotuksia voida aina välittää sinne kuluttajalle. Alle kolme prosenttia. Tämä olisi siis tällainen pikkukorotuksen määrä. Mutta jos hinta laskee, siitä kuluttajan pitäisi voida aina hyötyä. Tässäkin mielestäni pitäisi puhua tätä itse asiassa käyttöön kolmen prosentin kynnys. Näihin liittyy aina hallinnollinen kustannus, joten tässä pitäisi olla jonkinlainen maksu mahdollinen yrittäjän eduksi, ehkä 10 euroa tai jotain. Hinnan korotusten yhteydessä tällaista lisämaksua ei voida hyväksyä, koska silloin kuluttaja joutuisi maksamaan vielä enemmän. Jos hinnankorotus on yli 10 prosenttia tai olennainen sopimusmuutos tapahtuu, niin ilman kustannuksia perumisen lisäksi pitäisi olla mahdollisuus osallistua samantyyppiselle matkalle. Tämä on uusi ajatus, koska muuten matkustajat jäisivät yksin liian lähellä matkan alkamisajankohtaa. Eli jos neljänkinen perhe joutuu maksamaan yli 10 prosenttia enemmän, niin Tämä voi olla hyvin paljon monille perheille, eikä se olisi enää maksettavissa. Tällaisessa tapauksessa ei olisi myöskään oikein ja sopivaa, että voitaisiin vain perua matka. Sesonkin aikana varmasti perheen on hankala löytää vastaavaa matkaa, joten matkan järjestäjän pitäisi voida tarjota vaihtoehtoa. Ja siihen matkan järjestäjä olisi velvoitettava. Siksi ehdotan että matkustaja voisi valita kolmen vaihtoehdon välillä, jos hinta nousee yli 10 prosenttia tai sopimus muuttuu olennaisesti. E, ensin nähän voisi siis hyväksyä matkan, vaikka se maksaa enemmän, tai toisaalta hyväksyä vaihtoehtoisen ehdotuksen tai kolmanneksi perua tämän sopimuksen ja saada heti takaisin maksettua jo maksettut summat kaikki lisäkustannukset mukaan lukien. Sitten seitsemäs kohta, kattava suoja, vararikko tai maksukyvyttömyystapauksessa tämä ei koske ainoastaan taloudellista kysymystä, vaan sitä, miten paluumatka hoituu. Tässä lisäksi pitäisi pohtia sitä, että kyse ei aina ole sitä, että toivotaan, että päästään nopeasti takaisin kotiin. Jos matkan jatkaminen olisi mahdollista, sekin pitäisi mahdollistaa. Lisäksi olen täydentänyt sitä, että ennen matkanjärjestäjän maksukyvyttömyystilannetta tai matkan välittäjän tai tällaisen avustetun matkajärjestelyn yhteydessä toimiva järjestäjä tuo kolmas osio puuttuu teksteistä. Ja sitten mitä tulee vastuu kysymyksiin. Mielestäni on oikein ajatella, että jos jostain yllättävistä uloista johtuen ei voida nopeasti järjestää paluumatkaa, niin matkan järjestäjä on vastuussa jollain tapaa. Matkan järjestäjän velvollisuus olisi ensin itse huolehtia majoituksesta. Matkustajan pitäisi hoitaa tämä itse – Ainoastaan siinä tapauksessa, että matkanjärjestäjä ei pysty järjestämään sitä tai halua järjestää. Tämä on vähän eri kuin matkust näiden matkustajaoikeuksien yhteydessä. Silloin on kyse muusta kuin tässä koko turistin asemasta. Minun ehdotuksessani siis sanotaan, että kun jos matkan lopuksi pitää itse hakea majoitusta, niin pitäisi voida majoittua kolme päivää ilman rahamäärällistä rajaa tai muuten viisi vuorokautta tuon sadan euron rajoissa. Tämä kohta oli mielestäni erityisen hankala, kun monenlaisia ajatuksia malleja esitettiin. Ja tässä on kyse matkustajien oikeuskysymyksestä myös, joten liikennevaliokunnassahan tehdään päätökset huomenna, joten sitten nähdään, mitä viisaita päätöksiä sieltä on luvassa. Mitä sitten tulee hinnan alennuksiin ja vastuukysymyksiin siinä yhteydessä, tosin kuin komissio, minä olen sitä mieltä, että jos tapahtuu jotain yllättävää, jota ei voitu ennakoida. Tässä ei ainoastaan matkalle lähtien pitäisi vastata tästä, vaan tässä pitäisi jakaa vastuu 50-50 prosenttia. Tämä tulee ulkopuolelta, kukaan ei ole syypää, ei matkan järjestäjä tai matkalle lähtijä, joten jako 50-50 kustannusten osalta olisi mielestäni reilua. Tässä tämä puheenjohtaja Minä ymmärsin, että tämä vähän lyhyempi esitys olisi tervetullut tänään. Kiitos. Kiitos paljon tästä tilannekatsauksesta ja näistä tahdotuista muutoksista sitten varjoesittelijät saavat puheenvuoron. Pyydän kofraattia aloittamaan. Grazie Presidente. È molto importante che la Commissione... Kiitos puheenjohtaja. On erittäin tärkeää, että komissio on kertonut meille tästä direktiivistä. Siinähän pyritään täyttämään ne puutteet, jotka ovat olleet jo kourin tuntuvia useamman vuoden ajan tällä alalla, alueella. Edellinen direktiivi on peräisin vuodelta 1990 jos sen jälkeen me olemme puhuneet sektorista, joka on todella muuttunut kokonaisvaltaisesti. Internetiä käytetään yhä enemmän, tietotekniikkaa käytetään yhä enemmän, vai mainitakseni tämän. Tämä on synnyttänyt tyhjön, joka pitää täyttää. Nyt meillä on uusia argumentteja. Ne ovat nousseet päivänvaloon. Ja nehän tulivat esille myös, kun kuuntelimme esittelijää. En haluaisi puhua liian pitkällisesti enkä paneutua liikaa yksityiskohtiin, mutta painotan joitakin tekijöitä, jotka mielestäni ovat keskeisiä meidän valiokuntamme kannalta. Mehän, meidän keskiössähän ovat kuluttajat. He ovat meidän tärkein kohderyhmä. Eli kaikki mitä me teemme, meidän pitää taata aina tietysti oikeusturva, juridinen varmuus. Sen pitäisi myös olla ymmärrettävää, se on lähtökohta. Jotta kaikki tämä olisi yhteneväistä ja tehokasta, niin meidän pitää kääriä hihat ja ryhtyä töihin ja lähteä toteuttamaan tätä. On tärkeämpiä elementtejä. Jotkut ovat tärkeämpiä kuin toiset. Meille on tehty ehdotuksia, yksityiskohtaisiakin. Mutta ai, ehkä vain nostan siinä mielessä, että halutaan käytännössä taata joidenkin keskeisten elementtien toimivuus. Tärkeä muutos piili ainakin matkapakettien hinnoissa. On todella tärkeää, että päästään tyhjentävään konsensukseen kuluttajan kannalta, ja näinhän asianlaita tällä hetkellä ei ole. Muutoksia voidaan tehdä erilaista syistä johtuen, ja näiden muutosten pitäisi päätyä johonkin kourin tuntuvan tärkeään käytännössä ennen kuin lähdetään määrittelemään uusia arvoja näille matkapaketeille, niin on tärkeää, että kuluttaja on mukana tässä prosessissa ja antaa oman näkemyksensä ja arvionsa tyhjentävästi ja kattavasti. Sen jälkeen komissio voisi tehdä ehdotuksia hintakatoille, kuinka paljon voidaan nostaa hintoja, mikä, mitkä ovat sitten tiedotusviiveet, Puhumme tässä tekijöistä, jotka ovat riskialttiita kuluttajan kannalta. Sen takia meidän täytyy lähteä rajaamaan asioita. Meidän pitää lähteä rajaamaan matkanjärjestäjien mahdollisuuksia nostaa hintoja. Meidän täytyy myös määritellä maksimimääräajat suhteessa siihen, mitä komissio ehdottaa, koska muutoin kuluttaja mm, löytää itsensä hyvinkin vaikeasta tilanteesta, eikä hänellä ole mahdollisuuksia toimia. Siis on mahdollisuuksia, mutta ne ovat puhtaasti retorisia. Ja mm, mitä esittelijä meille ehdottaa yksityiskohtaisesti? Se koskee kattavaa, ennaltaehkäisevää, ennalta tiedottavaa tiedotusta. Tiedotusta sisällöstä, mutta myös tietoa välineistä, joiden avulla voidaan tarjota tätä tietoa. Mehän tiedämme varsin hyvin, että on olemassa kuluttajia, jotka osa, osaavat hyvin käyttää tietotekniikkaa, mutta toisil, toiset törmäävät jossain vaiheessa rajoihin ja tyytyvät vain siihen, mitä näkevät ja löytävät painetussa muodossa. Tässä on kyse siis tiedotuksesta, mutta on erittäin tärkeästi erittäin tärkeää puhua tiedotusvälineistä, joita käytetään, joilla pystytään takaamaan hyvä tieto matkaa, matkaa haluaville, jotta heidän matkaaminen voitaisiin turvata mahdollisimman hyvin. Dagli stessi strumenti che abbiamo in questa meidän pitää luoda välineitä, joita olemme jo käyttäneet muissa tilanteissa. Esimerkiksi jos puhutaan investoinneista. Mehän olemme viitanneet ei ainoastaan kuluttajaan sinällään, vaan myös olemme myös viitanneet yrityksiin. Ja sen jälkeen olemme pyrkineet tekemään hyvin pitkälle pohditun erottelun, jotka perustuvat joka perustuu metodologian ja kriteereihin. Ehkä tätä voitaisiin hyödyntää tässä yhteydessä, kun halutaan turvata kuluttajan mahdollisuudet matkustaa. Jos me pystymme kohdentamaan työmme hyvin, meillä on suuren luokan työ edessä, jos ajatellaan aikataulua, joka meillä on käytettävissämme, niin meidän pitää pystyä tarjoamaan turvaa ja turvallisuutta kuluttajille paljon enemmän kuin mitä tällä hetkellä on tarjottu. Ja jos otamme huomioon, miten tilanne on kehittynyt vuodesta 1990, eihän se tarkoita, että tässä olisi huonoja taka-ajatuksia näiden muutosten taustalla, mutta se vaan pitää tajuta, että tämä vanha teksti on jo vanhentunut. 25 vuotta on kulunut edellisestä direktiivistä. Kiitos. Olen täällä Hatsema kahdeksan paikalla. Hän kiittää esittelijää hyvästä työskentelystä ja korostuksesta, että tässä pitäisi harmonisoida enemmän jäsenvaltioiden välillä. Eurooppa on suosittuin turistikohde. On tärkeää, että ajankohtaiset, ajantasolla olevat lait turistiteollisuudelle ja sen kuluttajille. Markaakis kiinnittää huomiota, että on tärkeää, että kuluttajat tietävät, mitä he ovat ostamassa ja että heitä suojellaan konkurssi- ja perutustapauksissa. Mm, Hatsmarkakis korostaa myös, että on tärkeää kiinnittää huomiota teollisuuden ja yrittäjän kärsimykselle, mikäli asianmukaista korvauksia ei makseta. Korvasta pitäisi olla suhteessa matkapaketin hintaan. Itse haluaisin kysyä muutaman kysymyksen Maijerilta. Tässä halutaan täydellinen harmonisointi ja tässä tekstissä viitataan Ahlin ja muihin kaupunkeihin. Ja eikä sekä on Belgiassa. Oipenka on Belgiassa. Se, no, kyseessä on kaksi kaupunkia rajojen eri puolin. No, minulla on kysymys tähän liittyen. Onko tämä ylipäätään mahdollista? Voidaanko tämä viedä läpi täydellisellä harmonisoinnilla? Sitä tässä olet ehdottomassa. Tämä saattaa olla melko monimutkainen. Lisäksi, no, me kaikki olemme ostaneet pakettimatkoja. Missä on tämä, mihin pidetään viiva siitä, että olemme itse vastuussa jostain – minun tunteeni on nyt se, että tässä lähestytään sitä rajaa, että yksilö on yhä vähemmän itse vastuussa. Ja tämä on mielestäni vaikea kohta. Voisitko kenties hieman tästä puhella? on ollut katastrofeja ja sellainen kokemus on, että mikäli ei saa täyttä suojaa, niin oma valtio saa huolehtia kaikesta. Ymmärrän tässä taustalla olevat argumentit, mutta mielestäni tämä on hieman monimutkaisempi asia tätä nykyään. Uh, thank you very much. Kiitos, Rosi Ryyle. Kiitos paljon. Kiittäisin esittelijää. Hän on lyhyessä ajassa saanut valtavasti aikaan ja selvittänyt monia asioita, jotka olivat hyvin epäselviä käsitteitä aikaisemmin. Omalta osaltani minullakin olisi kysymyksiä samantyyppisiä kuin edustaja Schmidtin kysymykset. Maksusimi harmonisoinnista lähtisin liikkeelle. On nähty, että mikään ala ei oikeastaan ole niin sopeutumisen paineen alla kuin matkailu. Onko täysharmonisointi nyt paras mahdollisuus? Eikö olisi parempi, että voitaisiin antaa vähän enemmän pelivaraa jäsenvaltioille. Muutospainetta on ollut vuodesta 90 tähän päivään ja uskon, että paine lisääntyy ja nopeutuu myös internetin paineen takia. Siksi kysyisin, onko maksimiharmonisointi todella oikein. Jäsenvaltiot velvoitetaan olemaan menemättä pidemmälle. Onko tämä paikalla? Ne ole tuosta vielä ihan vakuuttunut, enkä ole vakuuttunut myöskään siitä, että oikea ratkaisu on – löytynyt soveltamisalan osalta. Vaikeuksia minulle aiheuttaa edelleen tuo äh, matkapaketti, avustettu matkajärjestely, miksi sitä sitten kutsutaankin. Onhan välimuotojakin olemassa. On olemassa palvelutarjouksia erilaisia, jotka sitten katoaisivat, jos ne yhdistetään konkurssisuojaan ja mahdollisiin kanteisiin liittyen. Ja silloin kuluttajat eivät tiettyjä palveluita enää saa, eli kysyisin, miten erottelu voisi tapahtua paremmin. Kaikki tämä ei mielestäni vielä ihan selvä. Tämä liittyy sitten myös siihen, mitä edustaja Schmidt sanoi. Pitääkö huolehtia kaiken palvelun osalta siitä, että tämä hoidetaan täysin? Eikö olisi mahdollista, että avoimesti esitetään, mikä on kuluttajan riski tietyssä tapauksessa? Ja sitten vielä yksi seikka, josta haluaisin keskustella kanssanne. Työmatkat. En tiedä, kannattaisiko ne kokonaan ottaa sieltä pois, kun ne ovat ihan erilaisia kuin yksilöiden muut yksittäiset matkat. Minä mielelläni haluaisin tällaiset bisnesmatkat yleisesti ulkopuolelle. Kuitenkin, vaikka minulla on kysymyksiä, minun on tehnyt vaikutuksen sen, kuinka paljon saitte lyhyessä ajassa aikaiseksi. Muuten vähän keskustelun tarvetta vielä. Kiitos. Um, finally for the shadows. Sitten McLaughlin varasitelijan puolesta. Kiitos. Kiitos. Olen erittäin tyytyväinen, että olen varjoesittelijänä tässä. Olen sitä mieltä, että tämä direktiivi tulee päivittää, mm, mutta siten, että se sopii nykymarkkinoille ja lisäksi sen takia, että kuluttajat saavat enemmän selvyyttä siitä, mitkä heidän oikeudet ovat ja mitkä tilanteet on direktiivi kattaa. Tässä pitäisi katsoa siitä, kuinka voimme auttaa kuluttajia tekemään parempia päätöksiä, mutta ei ole hyvä, että teemme liikaa liian suurta taakkaa palveluntarjoajille. Tässä on tiukka aikataulu Sain viime viikolla tämän vedoksen tästä ja minä tulen keskittymään tiettyihin kohtiin ja voimme sitten toivottavasti käsitellä muita aiheita myöhemmissä keskusteluissa. Mielestäni on täysin selkeä, että kuluttajien tulee olla tämän direktiivin suurin hyötyjä. Olen sitä mieltä, että yritykset tulisi olla poikkeuksena tässä. Minä tulen jättämään tarkistuksen pienille toimijoille tai liikematkailijoille, jotka toimivat omaan nimeen. On tärkeää, että tässä kiinnitetään huomiota kuluttajien liikematkajat tarvitsevat omat säännökset. Tässä on tämä avustettu ähm, matkailijatermi, tämä englannin kielellä Kuulostaa siltä, että tässä on joku avustamassa matkustamisen kanssa, että tässä on avustaja matkassa. Tässä pitäisi kenties äm, tätä määritelmää katsoa. Määritelmän katsominen tulemaan melko haastavaa se tätä työskentelyä, mutta meidän pitää olla varma, että me ymmärrämme, mitä, mitkä määritelmät ovat. On tärkeää, että yritykset ymmärtävät ja tärkeää, että kuluttajat ymmärtävät, mitkä mitä tässä tarkoitetaan ja mitkä ovat velvoitteet. Tämä kuluttajien kanssa viestiminen ja kuinka se tullaan viemään läpi. Minä uskon, että meidän pitää löytää tapaa välittää tarvittavat tiedot eteenpäin. Lisäksi olen pohdiskellut sitä, miten katsotaan suurinta osaa näistä tarjotuista palveluista tässä paket, matkapaketissa ja mikä olisi tämä riittävän suuri prosentti. En tiedä, onko tämä riittävän selvä. Kuluttajille pitää katsoa, kuinka nämä palvelut markkinoidaan kuluttajille. Tähän paketin kuuluvat palvelut, niin olisi hyvä, että ymmärretään, miten palvelut markkinoidaan. Tässä katsotaan matkan ydinosaa ja saattaa olla vaikeaa kuluttajalle ymmärtää, mitä tässä haetaan. Tulen myös jättämään tiettyjä tarkistuksia liittyen poistoihin koskien esittelijöitä tuen. Esittelijä tämä on vanhanaikaista ja tämä luo ylimääräisen taakan. Tietoja matkoista on hyvä päivittää verkossa. Suurin osa ihmisistä pyrkii varamaan matkansa verkon välityksellä. Olen kuitenkin, kuten aina, erittäin varovainen suojalain harmonisoimisesta. En halua, että tietyt jäsenvaltiot menettävät tiettyjä etuja, joita niillä on tietyissä jäsenvaltiossa. Mielestäni jäsenvaltioiden pitäisi voida ottaa käyttöön myös näitä tiukempia säännöksiä, mikäli niitä mikä on tarve. Tämä on tärkeä osa mielestäni matkapaketteja ja avustettaa matkajärjestöjä. Tähän pitäisi kuulua öö, myös kuljetukset. Tämä on tärkeä osa matkapakettia tai avustettua matkajärjestelyä, kuten minä nyt. Ja mielestäni tässä on aika harhanjohtava nimi lainsäädäntöhankkeelle, mikäli itse matkustaminen ei kuulu tähän tämän lainsäädännön piiriin. Toivottavasti voitte tukea minua. Ja se, kuinka erotellaan matkapaketit avustetusta, avustetuista matkajärjestelyistä, niin tässä pitäisi tehdä erottelu siten, että on tietty paketti, että ostetaan kaikki palvelut, jotka kuuluvat samaan pakettiin, ja niin sitten avustetut matkajärjestelyt voisi olla vaikkapa 24 tunnin äh, ajan puitteissa varatut palvelut. Ja lisäksi tämä oikeus vetäytyä tästä, niin no, jos tässä on pidempi aikaväli, niin tämä tuottaisi ongelmia viime tällaisille äh, viime hetken varauksille, äkkilähdöille. Tämä olisi erittäin vaikea tarjota tällaisia palveluita, mikäli pitäisi olla tällainen öö, peruuttamis, pitkän aikavälin peruuttamisoikeus. Pitää katsoa, koska varataan ja kuinka pitkä aika on mahdollista vielä perua oma varaus. Tässä omia ajatuksia. Tämän mietinnön kanssa pitää vielä työskellä melko paljon. Toivottavasti voimme käydä vielä hedelmällisiä keskusteluja sen suhteen, kuinka voisimme edetä. Kiitos paljon. Uh, thank you very much. Kiitoksia. Minulla on kolme edustajaa, jotka haluavat puhua. Staller, Haslek ja Vada. Joten jos voisitte nyt kommentoida ja haluaisin jättää hieman aikaa myös komissiolle very quick because... Kiitos puheenjohtaja. Puhun ihan lyhyesti, kun meillä on aika loppumassa. Pidän komission esitystä tervetulleena ja esittelijän työtä, niin tämä McClarkinin kommentti Assisted Travel englanniksi, se on tärkeä kysymys. Te puhuitte määritelmästä. Ehkä tuo linked, linkitetty palvelu sopisi paremmin Assisted Travel esimerkiksi. Minä olen esimerkiksi ollut tällaisessa käytännön työssäkin mukana Assisted Travel. Kyse oli siitä, että minä esimerkiksi autoin silloin parlamentin jäsentä matkustamaan Aberdeenistä Lontooseen, siis käytännön avustuksesta on kyse kun sanotaan englanniksi assisted travel, kyse voi olla siitä myöskin, miten autetaan tässä koko prosessissa. Eli ehkä tuo linked olisi englanninkielessä parempi sana, kun se ymmärrettäisiin paremmin. Kun tuo assisted travel, kun puhutaan avustetusta matkajärjestelyistä. Mm, tässä ei saa olla liian niukat määrittelyt, eri bisnesmuodot pitää ottaa huomioon, eikä poissa saa antaa mahdollisuutta. Kun nähdään, miten teknologia kehittyy, haluamme, ettei tästä järjestelmästä synny nyt lisää porsaanreikiä. Haluamme huolehtia hyvästä kuluttajasuojasta. Tarjottavaa tieto. Edustaja Kafferati todella puhui tästä järkevästi. Sen pitää olla selkeää, ymmärrettävää. Tämä on haaste eri kielissä, mutta on tärkeää, että tämä työ tehdään oikein. Kiitos esittelijä, kiitos varjoesittelijä, eli Varmasti kuljemme nyt oikeaan suuntaan määräaika taitaa olla keskiviikkona jo, joten mielenkiintoista on käydä keskustelua sitten ensi vuonna. Kiitos. Mrs. Hanslick. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, ja na początek też chciałam bardzo serdecznie pogratulować. Kiitos. Aluksi minä haluaisin kiittää esittelijää. Haluan kiittää varjoesittelijöitä olen yhtä mieltä valtaosasta näistä ehdotuksista, joita esittelijä on tehnyt. Ja minulla on kolme kommenttia. Minä olen yhtä mieltä, mitä tulee tähän ilmaiseen peruuttamisoikeuteen. Tässä puhuttiin 10 prosentin enimmäiskustannuksen kasvu. Ja tässä vetäydyttäisiin, tämä voisi olla sitten poikkeus tähän, että vetäydytään ilmaiseksi tästä sopimuksesta, mikäli on viiden hengen perhe, pitäisikö tämän hinnan kasvaa 10 prosentilla. Tämä saattaa olla erittäin suuri ongelma tällaiselle perheelle. Tämä toisi suuria lisäkustannuksia. Olen sitä mieltä, että kuluttajalla pitäisi olla mahdollisuus vetäytyä tällaisesta sopimuksesta kustannuksitta. Minä olen sitä mieltä, että tämä on sopimus, jossa molemmat ovat mukana. Ja mikäli on, tässä pitäisi matkustajan ja kuluttajan pitäisi antaa hyväksyttänsä, mikäli näin suurta tekijää, kuten hintaa muokataan. Joten minä tuen tätä kantaa ja ehdotusta. Toinen kommentti. Minä haluaisin puhua artiklan 11 viitoskohdasta. Olen sitä mieltä, että olisi oikeamielistä rajoittaa matkanjärjestäjän vastuun soveltamisalaa kolmeen yöhön ilman, että ilmoitetaan mitään määriä. Mikäli vastuu rajoitetaan 100 euroon ja mikäli ei ole aikarajaa, niin tämä saattaa viedä sellaiseen tilanteeseen, että tämä ratkaisu ei ole hyödyllinen asianomaisille osapuolille. Tämä saattaa tarkoittaa, että käytännössä ei ole mahdollista kattaa majoituskuluja. Me emme tiedä, onko muutaman vuoden kuluttua 100 euroa riittävä summa kolmen yön yöpymiselle. Olen sitä mieltä, että pitäisi pysyä kolmen yön vaatimuksessa. Lopuksi 18 kuukauden ja tämän direktiivin panemiselle, niin ei ole riittävä, sillä mikäli otetaan huomioon eri lainsäädäntömenettelyt toisaalta, ja sitten vaikutukset yrityksiin, sillä yritykset tarvitsevat riittävästi aikaa, jotta ne voivat sopeutua uuteen lainsäädäntöön, niin mielestäni 24 kuukauden siirtymä olisi riittävä. Voisimme olla, että nämä asetukset pannaan täytäntöön asianmukaisella tavalla. No toki voimme sopia 12 kuukaudesta, mutta silloin ei ole mitään takeita että jäsenvaltiot tekevät asiat oikealla tavalla. Me haluamme toisaalta suojella kuluttajaa, mutta me haluamme myös suojella yrityksiä. Myös ne tarvitsevat hyvän ymmärryksen, kokonaisvaltaisen ymmärryksen tästä tilanteesta. Haluan vielä onnitella esittelijä. Kiitos puheenjohtaja. Mrs. Hanslik, Mrs. Weiler. Kiitos ja Weiler. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Pari seikkaa vain. En halua niin puhua yksityiskohdista vielä. Kun en ole kaikkea vielä lukenutkaan, sen joudun myöntämään. Herra Mayer varmasti minun ja muiden työtä tuota parlamentissa voisitte helpottaa sitä kautta, että saataisiin tällainen tiivistelmä vähän siitä, mikä on muuttunut vuoden 1990 jälkeen tämän direktiivin osalta, mutta Saksan osalta, ehkä tämä koskee jotain muitakin jäsenvaltioita, kollega McClarkin mainitsi tämän jo. Nyt on monia tuomioistuimen päätöksiä, kansallisia ja Euroopan tuomioistuimen, jossa juotetaan kantaa sellaisiin kysymyksiin, jotka ehkä ovat komission ehdotuksen perustana myös Saksassa. Ainakin tiedän monia tuomioistuimen päätöksiä jo konkurssisuojasta ja muista kysymyksistä ja nämä asiat hän on osittain niin, hoidettu, niin mikä nyt todella perinpohjaisesti muuttuisi verrattuna nykytilanteeseen ja verrattuna tilanteeseen vuonna 90? Toinen kysymys. Mainitsitte tämän oikeuksen purkaa sopimus katastrofien poliittisten levottomuuksien tai muiden yhteydessä. Olisiko tilanne samantyyppinen kuin tähän mennessä, jos kansallinen ulkoministeriö vastaava byrokratia sanoo, että varoitamme esimerkiksi Egyptin matkustamiselta, niin tämä silloin pätee. Eli jos ei pidetä tuosta kiinni, ei saa korvauksia, joka pitää tästä kiinni, niin se on silloin melko tärkeä asia jo, jos ministeri, joku virallinen taho jo sanoo, että tietyllä alueella ei kannattaisi matkustaa. Eli tässä on oikeastaan tärkeimmät kysymykseni. Täytäntöönpanon määräajasta Eikö lähes kaiken lainsäädännön osalta, jos se ole kovin moni mutkaista, mutta yleensä pidetään kiinni kahdesta vuodesta. Eikä se olisi ihan järkevää. Saadaanko tämä tämän kauden loppuun mennessä hyväksyttyä? No se olisi mielestäni hyvin tärkeä asia, että tämä hoidetaan huhtikuuhun mennessä. Ehkä voisi tehdä Maija vielä kommentoida aikataulua. Kiitos. Puhujan on mikrofonia. No one else has caught my eye, so... En näe muita puheenvuoropyyntöjä. Toimin niin, että annan ensin puheenvuoron komissiolle. Ja komission usein vastaa. Voisitte katsoa näitä komission usein kysymyksiä ja se on hyödyllinen asiakirja, johon puheenvuoron komissiolle, Rava Manfredi ja Matjakille. Tervetuloa vielä kerran. Sitten Hospitalmaier saa vielä mahdollisuuden vetää yhteen. Thank you very much, Mr. Chairman. The Commission... Kiitos paljon. Komissio voi yhtyä mm, parlamentin jäsenten onnitteluihin hyvin tehdystä työstä lyhyessä ajassa. Me Ki, toivotan tervetulleeksi valtaosa tarkistuksista siten, että tässä hieno säädetään ja selvennetään tiettyjä säännöksiä. On kuitenkin tiettyjä alueita, joiden suhteen meidän on oltava varovaisia. Nämä liittyvät ehdotusten soveltamisalaan ja laajuuteen. Selkeä, hyvin tehty määritelmää sen välillä, mikä on matkapaketti ja mikä on avustettu, öö, avustettu matkajärjestely, linked travel package, kuten tässä halutaan sanoa tässä talossa. Niin tähän liittyen on eräs tarkistus, tarkistus 829, johon kiinnittäisin teidän huomionne lisäämällä sanat in particular erityisesti, niin tämä muuttaa tämän artiklan, joka listää matkapaketit tällaiseksi avoimeksi listaksi, ei suljetuksi kattavaksi listaksi. Mielestäni olisi hyvä, että tiukennetaan näitä määritelmiä siten, että niille olisi mahdollista, niitä olisi mahdollista tulkita lainopisesti monimutkaisella tavalla eri jäsenvaltioissa. Olisi kenties hieno säätää tätä listaa kenties tällaiseksi ei-kattavaksi listaksi. Olemme heijastaneet Mayerin työtä ja olemme valmiita jatkamaan osallistumistamme tähän vaikeaan työhön. On vaikea löytää raja-aita näiden kahden eri Mm, matkajärjestelyille. Näiden matkajärjestelyjen määritelmien yhdistäminen on vaikeaa, mutta uskon, että kompromisseja voidaan löytää. Saman hengenvetoon haluaisin kertoa, että on tiettyjä näitä lisäpalveluita, mitkä ovat lisäpaketteja ja mitkä ovat sanamuodot tämän suhteen. 23 36 tarkistukset vievät tänne suuntaan. Minulla on paljon myötätuntoa näitä palveluiden selventämistä, sitä, että tietyt palvelut ovat direktiivin ulkopuolella, mutta mikäli näin toimimme, kuluttajat eivät ymmärrä, mitä, tämän, mitä tämän direktiivin piiriin kuuluu ja mitä ei kuulu, on tarkka tärkeää, että tiukennamme sanamuotoja ja meillä on kyllä myötätuntoa siihen, että jätetään pois sellaisia asioita, joita tämän direktiivin piirin ei tulisi kuulua. 68 tarkistus ja tällaiset force majeure-tapaukset, kynnys, määrälle, joille matkan tarjoajan pitäisi tarjota yöpymisiä, niin me tässä pyrimme saamaan tällaisen yhteneväisen linjan siten, että tämä olisi linjassa ilma, ilmailualamatkustajien oikeuksiin. Tässä voidaan kenties ottaa ylimääräinen vastuu, joka palvelutarjolla saattaa olla tällaisessa tilanteessa, mutta ähm, ilmamatkustajien äh, oikeudet toimivat tässä perustana. Kuten alussa sanoin, me olemme avoinna monille ehdotuksille, joita näissä niin ehdotuksille, joita tässä mietinnössä, mietintöluonnoksessa on. Meillä ei ole mitenkään liian dogmaattista lähestymistapaa siitä harmonisointitasosta, joka tulisi olla, mutta mielestäni olisi tärkeää, että jäsenvaltiot puhuvat mahdollisimman selkeästi samaa kieltä. On tiettyjä alueita, jotka vaativat kenties korkeamman harmonisointitason kuin toiset, mutta meidän roolimme läpi keskustelujen täällä ja neuvostossa tulemaan se, että me löydämme pragmaattisia käyttökelpoisia ratkaisuja. Kiitos paljon Manfredit. Siinä oli hyvin selkeitä vastauksia. Maier kello on 25 yli. Muistutan, että meillä on koktaileja ulkona odottamassa. Olette varmasti hyvin täsmällinen ja lyhyt sanani ja sitten voimme kertoa, miten etenemme. Niin, kiitos. Minäkin olen tietenkin odottamassa tuota tarjolla tuolla salin ulkopuolella, mutta yhteenvedonomaisesti minimiharmonisointi tai täysharmonisointi on pohdittava asia, jos on matkan järjestäjä ja kaiken tämän toteuttaja. Ja sitten on tapahtumia lentokoneen osalta esimerkiksi, mihin laskeudutaan ajoissa vai myöhässä. Tämä toteutuu kaikki Euroopan unionissa, ei jäsenvaltion sisällä. Usein käy niin, että matkan järjestäjä oli siis kyse vaikka pakettimatkan välittäjästä toimii yhdessä maassa ja sitten on yhteistyössä yrityksen kanssa, joka toimii toisessa maassa. Eli mitä oikeutta tässä noudatetaan, jos noudatetaan kansallista oikeutta tai ei harmonisoida täysin. Tämä on hyvin hankalaa. Siksi tätä ehdotinkin. Ja ehdotin siksi määräyksiä oikeusdirektiivistä. koska mahdollisimman yhtenäisesti hän Euroopassa kannattaisi tässä toimia. Suhtaudun avoimesti edelleen, mutta olen kyllä sitä mieltä, että tässä on nyt järkeä, kun Ajatellaan, että matkustaminen kai nyt erityisemmin ei tapahdu yhdessä jäsenvaltiossa, vaan liittyy moniin jäsenvaltioihin. Kollegulle Smithille ehkä. Emme me halua, että hallitus suojelee kuluttajia, vaan kuluttajia suojellaan yrityksiltä tässä yhteydessä. Tämä on osa keskustelua, jota ei saatu päätökseen. Emme me halua, että tässä velvoitetaan maita, vaan haluamme antaa matkustajille, matkustajille oikeuksia suhteessa lentoyhtiöihin tai matkanjärjestäjiin. Eli ei saa olla riippuvasta siitä, mistä lähdetään liikkeelle, mihin laskeudutaan. Aina kuluttajista on huolehdittava, matkustajista on huolehdittava riippumatta siitä, onko kyse tällaisesta könttäsummasta tai kuinka paljon korvasta voi saada yhdestä yöstä esimerkiksi. Ei kyse saisi olla siitä, missä, mihin maahan laskeudutaan. Siksi haluan täysharmonisointia tukea periaatteena. Monet kollegoiden kannat ja puhujien kannat olivat sellaisia, että tarvitaan parempi erottelu, paremmat määritelmät, selkeämmät rajanvedot. Ihan samaa mieltä. Olen pyrkinyt siihen tässä nopeassa aikataulussa ja siksi olen tehnyt täsmällisyyttä takaajavia tarkistuksia. Mahdollisimman selkeä direktiivi. Se on tavoitteena. Liikematkoista puhuttiin pari kertaa. Periaatteessa tähän liittyy kyllä puitesopimus yrityksen ja matkajärjestön yrittäjän kautta. Jos minä varaan matkan, varaanko sen yksityishenkilönä, poliitikkona vai asianajajana? Erityisesti jos tässä on kyse tällaista sekä matkasta, eli ensin lähtee matkalle ja siihen liittyy sitten vielä työasiat. Lähden liike matkalle ja sanon, että onpa tämä hieno paikka, jään vielä viikoksi lomalle. Eli mikä tämä nyt on, onko tämä liikematka vai yksityinen lomamatka? Mutta kuten sanoin, suhtaudun avoimesti tähän, mutta muista, muistakin seikoista varmasti kaikisti voidaan keskustella. Täytäntöönpanosta puhuttiin, minä ehdottaisin 18 kuukautta. Tämä olisi pitänyt silloin siirtää kansalliseen lainsäädäntöön puolitoista vuoden kuluttua, mutta sitten voimanastuminen vielä puoli vuotta tämän jälkeen, jotta kaikki osapuolet, erityisesti yritykset, ovat selvillä siitä, että voivat sopeutua tähän lainsäädännön sanamuoto on siis periaatteessa 24 kuukautta, kaksi vuotta, jotta on jonkinlainen varmuus tästä. Sydämestä kiitokset kaikille varjoesittelijöille aivan erityisesti. Ovat käsitelleet tätä aihetta paljon ja myös kollegoille ja muille, jotka haluavat tätä aihetta käsitellä. Tämä on hyvin laaja ala. Tähän liittyy monia yksittäisiä kysymyksiä, joita voidaan ratkaista niin tai noin. Meidän täytyy yksi valinta tässä tehdä. Se on ongelman aina lainsäädäntötyössä. Toivon, että yhteistyö sujuu edelleen kollegoiden kesken hyvin. Kiitos. Well, thank you very much for your energetic leadership of the dossier. Kiitos paljon energisestä johtajuudesta tämän asian parissa. Tässä on erittäin tiukka aikataulu. Ja minulla on tässä aikataulu, luenko sen. Niin yksi asia, koska äänestetään. Maaliskuun täysistunnossa näin on suunniteltu ensimmäinen käsittely. Emme voi odotella neuvoston kannasta, että neuvoston kanta on jo muotoutunut. Yeah. So the plan is we're going to... Suunnitelma on niin, että äänestämme 11. helmikuuta Tarkistuksia tulee melko paljon, se on hyvä asia, se on terveellistä. Ja 18. joulukuuta tarkistusten jättämisen takaraja. Ja 22. ja kolmas käsitellään asiaa äänestäisit valiokunnassa ja sitten 11. maaliskuuta täysistunnossa. En näe nyt tästä ovesta aivan läpi ulkopuolella. On meille virvokkeita. Haluaisin toivottaa kaikki tervetulleeksi ennen kaikkea Liettuan puheenjohtajavaltiona. Toivottavasti Warfred ja muut kollegat tulevat ulkopuolelle ja ahkerasti työskentelevät tulkit saapuvat myös. Me näemme huomenna yhdeksältä täysissä sielun voimissa valmiina äänestämään. Kiitos oikein paljon.